Ensimmäinen kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu pankkiunionista. Meillä on Högmarkin mietintö luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehys. Ja sitten suositus toiseen käsittelyyn Peter Simonilta, talletusten vakuusjärjestelmät. Ja annan välittömästi puheenvuoron Högmarkille. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Madam President, uh, today we... Arvon puhemies, me olemme luomassa puitteita eurooppalaiselle pankkisektorille ja pankkiunionille. Elvytys- ja kriisiratkaisu kehys on eräs kulmakivistä näille perustuksille. Me olemme aloittaneet uutta lainsäädäntötyötä. Tähän mennessä ei ole ollut yleistä lainsäädäntöä sille, kuinka pankin epäonnistuminen eurooppalaisella tasolla käsitellään, eikä usein myöskään kansallisen tason lainsäädäntö ole ollut. Tässä määrätään, mitä tapahtuu silloin, kun pankki tulee pelastaa. Se tulee tehdä siten, että veronmaksajat kärsivät tästä mahdollisimman vähän ja taloudellinen vakaus kärsii myös mahdollisimman vähän. Pankkien, velkojen ja osakien omastajien pitäisi olla ensimmäisenä ottaa kantamassa vastuu pankin epäonnistumisesta. Lisäksi kansalliset toimijat toimivat yhteistyössä siten, että määritellään vastuu eri viranomaisten välillä. Lisäksi määrätään, mikä on tapa käsitellä nämä ongelmat. On myös järjestelmän kriisi, jolloin julkinen välintulo on välttämätöntä. Kukaan ei voi olettaa, että veromaksajat pelastavat minkä tahansa pankin, mutta tämä ei voi estää sitä, etteikö julkinen välintulo voi pelastaa vakautta tulemalla väliin, Olen on, että tällainen kompromissi on saatu aikaiseksi. Tämä direktiivi luo myös perustukset pankkiunionille. Ja keskitylle mekanismille. Tässä on 28 jäsenvaltiolle yhtenäiset säännöt ja koko unionin tulee siis samat säännöt. Tämä on arvon puhemies erittäin tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun euroalueella keskustellaan pankkiunionista, niin silloin ei ole sitä riskiä, että meillä olisi pirstaleinen unioni koskien pankkeja siten, että meillä on sama perusrakenne, jossa tämä direktiivi on kulmakivi. Euroopan talouden vahvuus, finanssimarkkinoiden vahvuus on se, että me toimimme yhtenäisellä tavalla siten, että me mobilisoimme kaikkien eri markkinoiden resurssit siten, että me saatamme nämä yhdeksi yhtenäiseksi markkinalueeksi. Arvon puhemies, katsomme myös laajempaa horisonttia, jota meillä on edessämme. Me äänestämme myöhemmin muita finanssimarkkinoita säänteleviä asetuksen direktiiviä, joita tämä on ennennäkemätön tapa lähestyä tätä asiaa. Me voimme käyttää tulevat vuodet pohdiskelemaan sitä, siihen, että pohdiskelemme, kuinka pitkälle me olemme menneet ja mitkä tulevat olemaan ne tulokset, jotka saamme aikaiseksi kaikilla tällä lainsäädännöllä. Mielestäni on tärkeää nähdä, kuinka Euroopan finanssimarkkinat toimivat tämän erittäin suuren kunnianhimoisen lainsäädäntöpaketin jälkeen. Mielestäni on reilu sanoa, että nyt luomme pohjat kestävälle pankkijärjestelmälle, mutta me myös luomme pohjat dynaamisille päätöksille, sillä tässä alleviivataan tarvetta kullekin pankin johdolle, jotta he tietävät, miten tulisi toimia he eivät enää voi luottaa siihen, että joku muu pelastaa pankin ja lisäksi he kantavat tästä syystä johtuen omat vastuunsa. Minä uskon, että markkinatalouden periaatteet on nyt saatu istutettua kunnolla pankkisektorille. Lisäksi on sääntöjä markkinainstrumenteille, talletuksille ja niin poispäin, vakuuksille. Ja Mielestäni kun kaikkia tätä katsoja arvioi, niin voidaan sanoa, että me olemme saavuttaneet paljon. Nyt on aika katsoa, kuinka kaikki tulee sujumaan. Mielestäni me voisimme katsoa muitakin asioita. Me tarvitsemme dynaamiset finanssimankkinat ja mielestäni suurin koe koen on se, että me saamme Euroopan talouden kasvamaan. Minä haluaisin kiittää että osata kiitollisuuteni kollegoille hyvästä yhteistyöstä. Liisa, Wolf, Viki ja muut Ekon sihteeristölle myös kiitokset suurista ponnisteluista ja asiantuntemuksesta. Ja kiitos myös komission jäsenelle ja hänen henkilöstölle hyvästä työskentelystä. Nyt olemme luoneet perustat dynaamiselle ja vakaalle eurooppalaiselle pankkisektorille. Odottakaamme kasvua ja uusia työpaikkoja. Kiitos. Grazie. La paro... Kiitoksia. Seuraavaksi sitten toinen esittelijä Simon, neljä minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, ne, jotka ovat käsitelleet tätä asiaa, ja sitten hyvät vastustajat. Olemme tehneet viisi vuotta työtä. Olemme tehneet parlamentissa työtä pankkiunionin osalta, joka nyt saadaan päätökseen juuri vielä tällä lainsäädäntökaudella. Ja se on hyvä veromaksajien kannalta, koska tämä pankkiunioni on nyt onnistunut siinä, että veronmaksajat voidaan poistaa tulilinjalta ja kuvanollisesti, ovat sitten ikään kuin takarivissä tässä mielessä. Hän ei enää ole eturivissä silloin, kun pankkikriisejä pitää hoitaa niin kuin viime aikoina on jouduttu tekemään. Yhdessä komission kanssa ja neuvoston kanssa olemme saaneet aikaan valvonnan, kriisinratkaisujärjestelmän, kriisinratkaisuviranomaisen ja meillä on nyt talletussuojajärjestelmä, josta itse olin vastuussa esittelijänä. Ja kyse on talletusjärjestelmästä, jonka kautta voidaan poistaa tiettyjä esteitä, mutta niitä on edelleen jäljellä. Ja nyt parlamentti voi todeta, että oli hyvä, että me varasimme tähän aikaa, ja oli hyvä, että menimme ensimmäiseen käsittelyyn, ja nyt sitten toisessa käsittelyssä vasta tämä lainsäädäntö saatetaan päätökseen. Olemme saaneet paljon aikaan kolmisen vuotta. Neuvosto ei halunnut neuvotella asiasta. Ja jos nyt katsotaan vaikka talletussuojan korkeutta, neuvosto tarjosi kriisiratkaisurahastoa ja talletussuojarahastoa, joka olisi hiukan yli puolet siitä, mitä sitten näiden rahastojen osalta on saatu aikaan. Ei meillä on tuplasti vakautta veronmaksajille, tuplasti vakautta seuraavissa pankkikriiseissä. Ja pankit saavat itse silloin hoitaa nämä kriisit, eivätkä kaikki kansalaiset. Sitten on puhuttu näistä maksuista. Tavalliset kansalaiset, heillä on oikeus saada talletuksensa nopeasti käyttöön, eli yhden viikon sisällä tavallisen tilin haltija voi tyhjentää tilinsä. Ja saimme aikaan sen, että talletussuojajärjestelmä joudutaan ottaa käyttöön harvemmin kuin mitä aikaisemmin monissa jäsenvaltioissa on jouduttu tekemään. Ja olemme varmistaneet, että periaatteiden kautta pankkien riskit jäävät pankeille pääsääntöisesti tulevaisuudessa – ja olemme onnistuneet siinä, että asia on kääntynyt nyt päälailleen. Tiedän, että kaikki tämä täytyy nyt testata käytännössä ja tiedän varsin hyvin, että nyt kun kyse on näin suuresta asiasta, niin varmasti kun asia etenee, niin tiettyjä asioita pitää tarkastella uudelleen. Mutta uskon, että tämä parlamentti komission ja neuvoston kanssa myöskin seuraavalla kaudella tulee tarkastelemaan tätä tilannetta edelleen. Ja tässä kohtaa haluaisin ihan vielä erikseen sanoa, että se, mitä on saatu aikaan tähän mennessä, haluaisin kiittää varjoesittelijöitäni. Haluan kiittää komission jäsentä Barnieria ja erityisesti puheenjohtajavaltio Liettua, joka oli riittävän rohkea tarttumaan tähän hankalaan kysymykseen ja ottamaan sen esityslistalla. Ja tämä nyt osoittaa, että olimme oikeassa, kun teimme näin. Ja nyt voimme saattaa pankkiunionin päätökseen ja tämä on hyvä uutinen veronmaksajille ja kansalaisille kaikkialla Euroopassa. Grazie. Ora... Kiitoksia. Sitten neuvosto. Ministeri Venizelos, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Kiitoksia, Euroopan puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On todella suuri ilo ja kunnia puhua tässä, puhua tässä tärkeässä keskustelussa, jossa otetaan tärkeä askel eteenpäin Euroopan yhdentymisen suuntaan ja pankkiunionin suuntaan. Nopea pankkiunionin loppuun saattaminen lähettää selvän ja vahvan viestin kaikille, jotka epäilevät Euroopan unionin kykyä nousta kriisin suosta ja toteuttaa tarvittavia toimia sen varmistamiseksi, että talous- ja rahoitusjärjestelmä toimii jouhevasti. Pankkiunioni on välttämätön, jos yritämme rikkoa tätä linkkiä pankkien ja julkisen velan välillä. Tämähän oli merkittävä osa tätä kriisiä, josta Euroopan unioni on vuosien ajan kärsinyt. Tämä on tärkeää myös, jos me haluamme varmistaa, että markkinoilla on maksukykyä eritoten, mitä tulee palveluihin Eurooppa-alueella. Pankkiunionin valmistelussa on mennyt vain alle kaksi vuotta, ja tämä mahdollistaa sen, että Euroopan unioni nousee tästä kriisistä vahvempana. Ja tämä on merkittävä askel kohti todellista talous- ja rahoitusunionia, joka perustuu yhteisvastuuseen ja luo sääntelykehityksen, jonka puitteissa pankkiunioni voidaan rakentaa. Tämä tulee hyödyttämään kaikkia Euroopan unionissa ja koko sisämarkkinoita. Osana tätä minimisääntelykehystä aloitimme vuonna 2003 kolme toimimaan, jolloin, jolloin loimme nämä pääomavaatimukset. Tämä mahdollistaa sen, että muut pankit voivat saada riittäviä, riittävää vakavaraisuutta niin, että ne pystyvät toimimaan myös stressitilanteissa. On erilaisia kansallisia ehdotuksia, vaatimuksia, jotka ovat mukana Basel kolmosessa. Tämä on minimisääntelykehys, jossa on mukana myös talletussuojajärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme välttää sellaisia ongelmia, jotka johtavat epävakauteen ja epäluottamukseen tallettajien keskuudessa. keskuudessa Jotta talletus, jos talletussuoja saadaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että myös tallettajat ovat osittain suojattuja, jos pankki kaatuu. Tämä on erittäin tärkeää PK-yrityksillekin, samoin kuin julkisille viranomaisille. Ennakoin tässä neuvoston puolesta sitä, että me näemme tämän merkittävän askeleen – talletussuojajärjestelmän osalta otettavaksi, kun ajatellaan parlamentin kanssa tehtyä työtä. Ja tämä tullaan ottamaan tämä askel vuoden loppuun mennessä. Tämä on erittäin tärkeää, kun kehitämme, menemme tästä talletusjärjestelmästä kohti kokonaisvaltaista eurooppalaista talletusjärjestelmää. Tämä on mielestäni tärkeää Euroopan unionille ja euroalueelle. Tämä teksti on erittäin tärkeä, kun tämä tukee pankkiunionia ja kehittää sitä. Tämä on osa kokonaisrakennelmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että pankit pystyvät selviämään vaikeassa tilanteessa. Se tarkoittaa sitä, että pankkien perustoiminnat voivat jatkua ja prosessit nopeutuvat. Ja osa kustannuksista ei kaadu veronmaksajien harteille, vaan osakkeen omistajat ja velkojat joutuvat kantamaan myös oman osansa. Lisäisin vielä yhden kommentin tässä tämän sääntelyn valvontaosioon. Pankkivalvinnon valvonnan oikeudet euroalueella ja koko Euroopan unionissa. Ne täytyy ottaa mukaan tähän järjestelmään. Tämä tulee laajenemaan myös systeemisesti tärkeisiin pankkeihin. Ja tässä on mukana yhteistyö kansallisten pankkivalvontaviranomaisten kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että saadaan sama pohja kilpailulle ja yhtäläiset toimintaedellytykset. Neuvosto on myös iloinen siitä, että päästään yhteisymmärrykseen tästä asetuksesta, koska nyt me voimme viedä eteenpäin tätä tärkeää lainsäädäntöehdotusta. Ei ole mitenkään suuri salaisuus, että tämä prosessi on ollut hyvin hankala ja se on kestänyt. Ja voidaankin sanoa, että tämä on nyt tärkeä menestys. Tietysti kompromissi ei kaikkia tyydytä, mutta kunnianhimon taso tässä on korkea ja uskon, että tältä pohjalta me voimme saada aikaiseksi sellaisen sopimuksen, jonka kanssa pystymme kaikki elämään. Kuten sanoin, tämä on kunnianhimoinen tavoite. Ja me olemme nyt vain askeleen päässä tästä tärkeästä saavutuksesta. Me olemme luoneet perustakuut tallettajille ja veronmaksajille. Ja tämä tulee johtamaan parempaan vakauteen ja estämään tulevia kriisejä. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja vastuuvaliokuntien puheenjohtajia sekä Euroopan parlamenttia tästä valtaisesta ponnistelusta. Tietysti myös kiitän komission jäsen Michel Barnier jolla on ollut täydellinen rooli tässä koko prosessissa. Kiitos teille kaikille tekemistänne ponnisteluista. Kiitos myös Janis Turnadalle, ministerille, joka johti ECOFIN-neuvostoa käsittelyn aikana. Haluaisin myös kiittää euroryhmää ja kaikkia niitä, jotka suoraan ja epäsuorasti ovat antaneet oman panoksensa tälle työlle. Kiitos. Grazie, ministro. La parola... Kiitoksia, ministeri. Sitten komission jäsen Barnier. Merci, madame la présidente. Kiitos, puhemies. Hyvää huomenta kaikille. On helppo nähdä, että tämä on tärkeä päivä ei ainoastaan sen takia, että tämä on tämän vaalikauden viimeinen täysistuntoviikko, vaan myös nämä asiakirjat, jotka tänään muodostavat tärkeän kokonaisuuden. Me olemme nyt, hyvät naiset herrat, yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa luomassa sääntelyarkkitehtuuria taloudelliselle vakaudelle Euroopan unionissa. Ja me emme ole vieläkään poistuneet tästä kriisistä, joka alkoi 2008 sen sitkeys on ollut ennen näkemätön, kasvu on pysähtynyt, valtiovelat ovat kasvaneet, taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ongelmat ovat kasvaneet mittaamattomiin mittakaavoihin. Minä olen nyt ollut tehtävissä niin 2010 helmikuusta lähtien ja arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja me olemme työskennelleet yhdessä ja minulla on ilo on ollut ilo esitellä 40 lainsäädäntöehdotusta yhdessä puheenjohtaja Baroson kanssa, jotta me voimme vastata tähän kriisiin, ottaa tästä opiksemme ja luoda vakautta tämän arkkitehtuurin keskiössä on nämä tärkeät asiakirjat, jotka koskevat jäsenvaltioita ja lainsäädännön välityksellä. Meillä on tämä yhtenäinen sääntökirja, Single Rule Book. Lisäksi talletussuoja. Mm, tässä puhuneet esittelijät, Gunnar Hagmark ja Peter Saman ovat tehneet merkittävää työtä ja kiitän valiokuntien jäseniä ja työntekijöitä ja myös varjoesittelijöitä. Tämä auttaa luomaan yhtenäiset markkinat, yhtenäiset säännöt, siten että on yhteiset varoitustyökalut, joita pystytään hallinnoimaan ennaltaehkäisemään pankkisektorin puutteita ilman, että tässä veronmaksajat joutuvat maksumiehiksi johtuen näistä pankkien heikkouksista. Tämä vaikea tehtävä osui vielä vaikeammaksi, kun talouden tilanne huononi entisestään vuonna vuodesta 2010 lähtien. Pankkikriisiin yhdistyi velkakriisi, joka oli erityisen ankara euroalueella. Integraatiota piti kiihdyttää ja oli tärkeää, että luodaan yhtenäinen valvontamekanismi, johon lisättiin myös uskottava pankkiunioni, joka minulla on ollut suuri ylpeys esitellä kahdessa vaiheessa vuodesta vuoden 2012 syyskuusta lähtien. Ja minä haluankin kiittää eri puheenjohtajavaltioita, Kyproksen puheenjohtajavaltioita, Irlanti, Kypros, Kreikka. Kreikka on ollut erityisen aktiivinen puheenjohtajavaltiona ja myös Janis Stumaras ja hänen henkilökuntansa ovat olleet merkittävässä roolissa. Me olemme laittaneet suurempaa vaihdetta silmään ja me olemme jopa kiitos Arvon parlamentin hieman etukäteen Liisa Ferreiran eläsääntömietintö vuodelta 2010 ehdotti jo ratkaisuja pankkisektorille ja vakaudelle. Lisäksi oli päätöslausuman ehdotus. Ja tästä, tästä oli, meillä, tällä oli merkittävä panos meidän tuleville töille. Nyt olemme saattaneet päätökseen saamme tämän vietyä läpi. Yhteinen valvontamekanismi saa samat säännöt koskemaan pankkisektoria, single Book siten, että tämä on integroidumpi, liittovaltiomaisempi. Ja minä kiitän Marion Tiisan ja sen Gigolin työskentelyä ja kaikkien varjostelijoiden työtä. Lisäksi Ervan keskuspankissa puheenjohtaja Daniel Nui, Savin Lautenschläger ovat myös käärineet hihat valvontamekanismi on melkeinpä toimintakunnossa. Tässä tehdään tämän avulla Oleseview ja nämä eri stressitestit auttamat valvontamekanismia toimimaan tehokkaasti. Valvonnan pitää toimia tehokkaasti. Tämä ei ole ollut helppoa viedä läpi kriisiratkaisu on ollut vaikeampaa kuin tämä valvonta. Tässä on lähestytty asiaa hyvin pragmaattisella tavalla. Ja lisäksi kaikki ponnistelut, joita saatiin aikaiseksi kompromissia, maaliskuun 20. päivän aikaan saatu kompromissi, oli raskaan työn takana. Kiitän Ferreira, Charmosia, Gigoldia, Kolia, Fordia, jotka kaikki työskentelivät ponnistuksen säästelemättä, jotta me saimme aikaiseksi sopimuksen. Minä uskon, että me olemme nyt täyttäneet meidän tavoitteet, luoneet ehdot sille, että pankit ovat vakavaraisempia Euroopassa ja siten, että vakaus saadaan Euroopan unionin ja euroalueella palautettua. ne, jotka kuuntelevat meitä ulkopuolella, niin minä kertoisin heille, että kriisin ratkaisun keskiöön joutuvat äh, osakkeenomistajat uudelleenrahoituksen avulla. Ja lisäksi on oltava uskottavat takuut, joita pankit tarjoavat joita annetaan pankeille. Mielestäni yhden sormen, yhden käden sormilla voidaan laskea tulevaisuudessa ne pankkikriisit, joihin tarvitaan julkista rahaa. Ja uskon, että pankkikriisit tulevat olemaan vähemmän ankari tulevaisuudessa. Ja lisäksi talletussuoja koskien alle 100 000 euron talletuksia. Ja myös tästä eteenpäin talletusten menettämisten riski on erittäin suuri. Kiitos luotujen suojatoimien lisäksi ennalta ehkäisyyn koskien kriisiä on parannettu talouden suhteen, kuten ekologisten katastrofien kohdalla, niin ennaltaehkäiseminen on aina edullisempaa kuin korjaaminen sen jälkeen, kun katastrofi tapahtuu. Mikäli korjaustoimiin johdutaan, niin suunniteltu, valmisteltu korjaustoimi on aina edullisempi kuin improvisoitu hätäratkaisu. Ja näin me teimme myös pankkisektorille. Jokaisen pankin on osoitettava, että se kykenee toimimaan siten, että me myydään nämä improvisoituihin ratkaisuihin. Lisäksi Kriisin ratkaisumekanismi on takuu sille, että säännöt tulevat koskemaan kaikkia pankkeja. Eurooppalainen kriisinratkaisumekanismi on keskitetty, on luotettava. Valitettavasti se on myös monimutkainen. Neuvosto ja komissio hyväksyvät vaikeimmat päätökset, mutta tämä myös kuvaa tärkeitä vastuita, joita tässä on. Rahoituksen on oltava luotettavaa. Se jakautuu kahdeksalle vuodelle. Rahoitusosuus nousee 60 prosentin kahden vuoden jälkeen. Ja seuraavaksi sisämarkkinoiden koherenssi. Se on tärkeä asia minulle. Tämä säilytetään tämän direktiivi päätöslausuman avulla tämä single rulebook, joka luo yhtenäiset säännöt 28 jäsenvaltion. Minä olen teille hyvät jäsenet kiitokset velkaa. Euroopan komissio on tehnyt päättäväisesti, oma töitä. Se on luonnollista, mutta minä otan vastaan mielelläni teidän kiitokset ja se koskee myös koko henkilöstöä, niin koko komission henkilöstöä, jotka ovat tehneet työtä teidän kanssanne. Te hyväksyitte kompromisseja, tämä ei ollut helppoa. Mietin nyt hallitusten välistä sopimusta. Vaikka se oli rajallinen, niin monille se oli vaikea hyväksyä. Mutta rahoituksen yhteisyys, vakuus, julkiset vakuusmekanismit, lisäksi nämä talletus, tallettajien takaisinmaksutakarajat, niin nämä olivat mahdollisia. Kiitos teidän Kiitos sen, että halusitte pitää tämän uskottavana ja kunnianhimoisena asiakirjana. Ja uskon, että nyt meillä on pankkiunioni, joka nojaa kahteen pilariin siten, että tämä luo uskottavan ja kunnianhimoisen eurooppalaisen hankkeen, kunnianhimoisin sitten euron. Lisäksi me haluaisimme, että tämä leviää vaikkapa G20 kumppaneille. Tämä vaatii aikaa, että tämä pannaan täytäntöön, että voidaan arvioida kaikkia tätä lainsäädäntöä. Uskon, että me on kuitenkin työskennelleet hyvin, että me voimme nähdä, että tämä tulee toimimaan. Vakaus on nyt palautettu ja näille vahvoille vankoille perustoille, jotka ovat läpinäkyvät, jossa vastuut ovat selkeästi jaettu, kuten Simon sanoi. Lisäksi tässä on hyvin eettinen perusta, niin nyt voimme keskittyä kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen Euroopassa. Kiitos paljon. Grazie commissario. Ora la parola agli oratori. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. EPPstä Valts, kaksi minuuttia. Herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia puhemies. Mielestäni pankkiunioni on se hanke nyt tällä kaudella, rahoituksen alalla. Ja haluaisin kiittää Barnieria siitä, että hän on toiminut juuri tämän suuntaisesti. EPPn varjoesittelijänä olemme tietenkin työstäneet tätä talletusdirektiiviä, joka on pankkiunionin kolmas pilari. Ja olen iloinen, että tämä tärkeä aihe, eli talletusten suoja, vihdoinkin saadaan päätökseen. Ja uskon, että olemme saaneet aikaan hyvän tuloksen. No sitten lyhyesti katsaus menneisyyteen. Yli kaksi vuotta sitten helmikuussa 2012 täysistunnossa ensimmäisen käsittelyn kanta tuli selväksi sen jälkeen, kun neuvosto oli jumittanut neuvotteluita pitkään. Ja sitten viime vuoden syksyllä Liettuan puheenjohtajakaudella neuvotteluita jatkettiin ja kolmen kolmikantaneuvottelukierroksen jälkeen sitten viime joulukuussa pääsimme sopuun neuvoston kanssa. Nyt kun meillä on eurooppalaiset standardit talletusten osalta, meillä on, me olemme antaneet hyvin selkeän merkin tästä kansalaisille. Eli 100 000 euroon asti talletukset on suojattu ilman mitään muttia. Eli tällä tavalla pientallettajat on otettu erityissuojan kohteluksi, kohteeksi. Tällä tavalla talletusten suoja on huomattavasti parannettu. Ja sitten kriisinratkaisu kysymyksissäkin parlamentti on ottanut askeleita eteenpäin. Pankit, jos ne menevät konkurssiin, ne eivät enää voi valtiolta pyytää apua. Ja sitten kun katsotaan näitä kahta muuta pilaria, eli yhtenäinen valvontamekanismi ja sitten talletussuoja, niin tällä tavalla voimme kehittää rahoitusjärjestelmää, joka on kestävämpi ja näin etenemme. EU on maailman tärkein taloudellinen alue ja meidän täytyy välttää pankkikriisejä ja tavoitteemme on se, että tavoitteemme saada tämä päätöksen tällä kaudella on nyt toteutunut. Grazie per il gruppo SD. Kiitoksia. Sitten SND-ryhmästä Ferreira, neljä minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Tässä vaalikauden viimeisellä hetkellä Euroopan parlamentti hyväksyy kolme erittäin tärkeää asiaa pankkikriisin ratkaisemiseksi, ratkaisemiseksi. Kenties tämä on kaikista tärkein lainsäädäntöehdotus sen jälkeen, kun kriisi räjähti käsin 2008. Tässä kriisissä oli mukana yli 26 prosenttia unionin PKTstä ja tämä johti maat ja yritykset kriisiin, joka yhä on voimissaan. Tässä tarvittiin jotain erilaista. Tämän vuoksi parlamentti sanoi jo vuonna 2010 mietinnössään, jo, jota myös komission jäsen Barnier käsitteli. Tässä vaadittiin Euroopan parlamentilta rohkeaa toimintaa ja nimenomaan komission jäsen Barnierilta ja hänen tiimiltään tuli sitten vastauksia tässä haluttiin auttaa yrityksiä ja perheitä. Vihdoin me hyväksymme nyt eurooppalaisia sääntöjä, joiden pitäisi hyvin ennakoitavalla ja järjestäytyneellä tavalla pystyä puuttumaan kriisiin. Ja tällä tavalla voidaan myös poistaa tappioita osakkeenomistajilta ja rahoitetaan ratkaisuja erilaisten rahastojen kautta niin, että voidaan välttää kriisejä. Me onnistumme myös luomaan lainsäädäntöä kansallisille talletussuojille. Tällä tavalla saatiin parempaa kunnianhimoa. Euroopan unioni ottaa käyttöön myös yhtenäisen Euroopan keskuspankkiin keskittyvän valvonnan. Tällaisen vahvan valvonnan täytyy myös saada taakseen vahva ö, työtiimi. Me olemme hyväksyneet parannuksia tämän asian suhteen. Esittelijän olen vakuuttunut siitä, että tässä Euroopan parlamentin panos paransi huomattavasti tekstiä. kriisiratkaisu menettelyä on parannettu ja on pystytty puuttumaan mahdollisiin erinäis- eriäväisyyksiin jäsenvaltioiden välillä. Meillä on myös yhteinen kriisinratkaisurahasto. Ja tämä tekee tästä kaikesta eurooppalaisempaa, uskottavampaa ja tehokkaampaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää Kariniä, Silvia, Vikiä, Euroopan parlamentin neuvotteluryhmää, joka on toiminut hyvin sitkeästi ja päättäväisesti. Kiittäisin myös poliittisten ryhmien johtajia. Ja haluaisin myös kiittää omaa SD-ryhmääni sekä Euroopan parlamentin puhemiestä. Hän on ollut mukana tässä ja vahvistanut meidän panostamme. Haluaisin kiittää hyvistä neuvotteluista ja päättäväisyydestä. Kiittäisin neuvostoa, joka myös tuli vastaan kannassa. Ja haluaisin kiittää Kreikkaa, puheenjohtajavaltion ja ministeri Janis Turnadosta, euroryhmän puheenjohtajaa, kaikista tehdyistä ponnisteluista, jotta on voitu päästä neuvotteluissa kohti sopimusta. Ja haluaisin kiittää koko komission ryhmää, joka on helpottanut lopputulokseen pääsyä. Mutta nyt meidän täytyy myös saada täytäntöönpano tehtyä. Komissiolle sanoisin, että tämä on välttämätöntä. Hallitusten välinen, välisen sopimuksen tarkastelu on äärimmäisen tärkeää 2016 mennessä. Me tarvitsemme budjettikohtia, jotta saadaan riittävä rahoitus tämän taakse. Me luotamme siihen, että tämän välineen tulkinta tulee olemaan siltä pohjalta, että ei enää ikinä päädytä tällaiseen pankkikriisiin. Pankkiunionin kolmas pilari on tämä talletussuoja, yhtenäinen talletussuoja. Tämä on äärimmäisen tärkeä Tässä täytyy luoda sellaiset rahastot niin, että tämä suojaa niin pankkeja kuin asiakkaita ja että pankit palvelevat yrityksiä ja yhteiskuntaa. Ja meidän ei pidä tässä jättää huomiota täytäntöönpanovaihetta, joka on erittäin tärkeä. Kiitoksia. Grazie per il gruppo Al. Kiitoksia sitten liberaaliryhmästä. Klints, kaksi minuuttia. Kling, Hyvät kollegat, rahoitussektori on syyttänyt meitä siitä, että olemme liikaa säännelleet rahoitusjärjestelmää. Kaikki hankkeemme ovat olleet kuitenkin oikean suuntaisia ja oli tarpeen saada nämä hankkeet päätökseen, jotta tämän alan turvallisuutta ja vakautta voidaan lisätä. Pankkiunionin osalta meidän olisi pitänyt lähteä siitä. Sen tavoitteena on irroittaa pankkiala valtion rahoitusjärjestelmästä ja viittaan nyt näihin kolmen pilariin. Ensinnäkin valvonta. Aikaisemmin tästä on jo puhuttu. Ja toivottavasti tämä vaikuttaa siihen, että ei tarvita enää mitään muita toimia tässä asiassa. Meidän täytyy saada alalle lisää turvallisuutta ja toivon vain, että pelko siitä, että tässä olisi eturistiriita, kun ajatellaan rahapolitiikkaa ja valvontaa, toivottavasti se nyt on osoittautunut vääräksi. Ja sitten tämä quality review, joka on toteutettu, se on antanut hyviä tuloksia, eikä se vaarana EKPn hyviä tuloksia. Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Sitten kriisinratkaisumekanismi. Toivottavasti me voimme vakauttaa tätä alaa ilman poliittisia toimia. Eli bail-outista voidaan siirtyä bail-iniin, ja tällä tavalla veromaksajat eivät joudu maksamaan tappioita. Ja periaate siitä, että riskipitoiseen toimintaan liittyy myöskin korkeampi vastuu, No, tulos ei ole ihan sitä, mitä parlamentti olisi halunnut, mutta se on kuitenkin täysin hyväksyttävissä. Kahdeksan vuotta rahoituksen, ei kymmenen. Ja sitten yhteisvastuullistaminen kahden vuoden jälkeen. No, meidän täytyy vielä kiinnittää huomiota täytäntöönpanoon. Pienpankit tarvitsevat todellakin erityishuomiota ja meidän täytyy noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Sitten talletussuojasta vielä pari sanaa. Olen iloinen siitä, että tämä jää kansalliselle tasolle, enkä olen Veniselosen kanssa samaa mieltä siitä, että se pitäisi tuoda EUn tasolle mahdollisimman nopeasti. Grazie. E- Kiitoksia. Sitten Lambert vihreistä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Plus jamais. Kiitos, puhemies. Ei koskaan enää samaa. Koskaan enää veronmaksajan ei pitäisi joutua pelastamaan heikossa asemassa olevaa pankkia. Koskaan ei enää uudestaan. Tämä on toistettu monia kertoja ja nyt vihdoin tämän valkauden viimeisellä täysistuntoviikolla vihdoinkin toteutetaan tätä tavoitetta, eli se, että suojellaan veronmaksajia pankkisektorilta. Ja nämä asiakirjat, jotka hyväksytään tänään, ovat kyllä edistysaskel tähän asiaan liittyen vel, pankkivelko ja pankin osakkeenomistajat joutuvat äh, kaivamaan kuvetta veronmaksajan sijaan. Mutta tässä keskustelussa jäsenvaltiot EKPn tukemana osittain äh, Rehn, oli komissaari Rehnin äh, tukemana saivat tällaisen ennaltaehkäisevän uudelleen rahoitus pykälän. että mahdollistaa sen, että valtiot voivat ennaltaehkäisevästi rahoittaa pankkia ennen kuin se joutuu ongelmiin. Luottamus, tietojen pankkien luottamusta voidaan siis pönkittää rahoittamalla näitä. Mielestäni tämä asenne osoittaa, että me emme uudelleen rahoita pankkia, ellei sitten tule tarvetta tietyissä tilanteissa. Tämä ei ole hyväksyttävissä. Pankit ovat monikansallisia, kun ne elävät, mutta ongelmatilanteessa ne ovat kyllä kansallisia. Mielestäni tässä ollaan menossa kriisinratkaisun liittovaltiollistamista kohtaan. Siinä tilanteessa, kun pankit ovat ongelmissa, komissio, Euroopan komissio ei tule kyllä apuun, vaan jäsenvaltiot itse. Ja komission jäsen Barnier, tämä teksti tässä pitäisi estää suurten pankkien kaatuminen, niin tämä tuli liian myöhään. Tällä vaalikaudella tämä parlamentti ei voinut tätä asiakirjaa käsitellä. Sellaiset pankit, jotka ovat liian isoja, jotta niitä ei voi päästä konkurssiin, niin tällaisten pankkien ei tulisi olla olemassa. Harmi, että me pääsemme käsittelemään tällä vaalikaudella teidän asiakirjaa. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Ford, kaksi minuuttia. Thank you. Today we are looking... Kiitoksia. Nyt käsitellään kolmea osaa pankkiunionista. Ensinnäkin yleisluonnollinen, yleismaailmallinen muutos, joka liittyy menneisiin virheisiin. Kun pankit kaatuivat aikaisemmin, viranomaisten piti joko lähteä sekavaan konkurssiin tai sitten veronmaksajien pelastukseen. Mutta nyt tilanne on muuttunut. Pankit voivat kaatua rauhassa – ja silloin veronmaksajat eivät joudu maksamaan laskua, ja tallettajat, eli tavalliset kansalaiset, tavalliset tilit, saavat suojaa. Rahoitusmaailma on turvallisempi paikka, ja tämä on G20 ansiota, jota johti Englannin keskuspankki, ja nyt tämä on hyväksytty täällä parlamentissakin osana tätä pakettia. Kiitos kollegat. Sitten talletussuoja. On ihan oikein, että pankit joutuvat maksamaan laskun eivätkä veromaksajat. Ja joissain maissa näin on tehty talletussuojarahastolla ja omassa maassani esimerkiksi meillä on kahden miljardin rahasto tätä varten. On hieno, että me ole valinneet vain yhtä mallia kaikille, koska erilaiset lähestymistavat voivat toimia, ja on ihan oikein, että tätä on noudatettu. Ja sitten kolmas osio, pankkiunioni. Euroalueella on haluttu edetä ja aikaisemmin päätöksiä tehtiin kansallistasolla, mutta nyt niitä tehdään enemmän Euroopan tasolla ja varoja yhdistetään. Ja ymmärrän kyllä, kun katsotaan euroalueen tilannetta, tiedän ymmärrän miksi jotkut maat haluavat näin toimia, mutta yhdistynyt kuningaskunta ja monet muut maat eivät ole euroalueella. Joten olen iloinen siitä, että hallitusten välinen sopimus tekee selväksi, että me emme tästä joudu maksamaan, emmekä ole tästä vastuussa, koska tällä tavalla luodaan palomuuri euroalueen ja muiden maiden välille. Meillä on edessämme vaikeita neuvotteluita. Jos meillä on kansainvälisiä sopimuksia silloin, kun niitä tarvitaan, ja noudatamme erilaisia kansallisia lähestymistapoja silloin, kun se on soveliasta, ja ymmärrämme, että jotkut maat haluavat tiivimpää unionia, toiset eivät, niin ehkä silloin, jos nämä asiat ymmärretään, niin neuvottelut voivat onnistua tulevaisuudessa. Kiitoksia sitten vasemmistosta Matias, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Rahoituskriisi, joka on nähty, eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset viranomaiset ponnistelivat enemmän niin, että voitaisiin säännellä rahoitusmarkkinoita ja yritettiin luoda jättimäisiä menetelmiä, joiden avulla voitaisiin välttää tulevaisuudessa tällaisia kriisejä. Kuusi vuotta myöhemmin, kun on investoitu 22 prosenttia BKTstä kuusikertainen määrä valtioiden budjettia, niin kovinkaan paljon ei ole vielä saatu vastattua näihin tarpeisiin. Tässä nyt ollaan viemässä kuitenkin loppuun tätä projektia. Pankkiunioniprojekti on minun mielestäni yksi parhaista esimerkkeistä petetystä lupauksesta. Ei ole luotu sellaista sääntelykehystä, joka olisi yksinkertaistanut järjestelmää. Nyt Euroopan unionin jäsenvaltiot haluavat luoda superkeskuspankin, joka valvosi rahoituspolitiikkaa ja toimisi tavalla, joka on täysin sen toimivaltuuksien ulkopuolella. Tästä tulisi epädemokraattisin ja vahvin instituutio koko maailmassa. Ainut hyvä asia on se, että luotiin tällainen kriisinhallintamekanismi. No, koko tämä prosessi pitäisi saada kahdeksassa vuodessa loppuun. Ei tiedetä, mitä siellä odottaa. Monet tahot voivat kahdeksan vuoden aikana muuttaa vielä näkemyksiään. Ja sanoin, että tämä kriisiratkaisumekanismi on ainut hyvä osa tätä pakettia. Mutta kaikki uudistuksethan voivat ö, toimia kuitenkin niin, niin, että euroalueesta tulee tehokas. Mutta koko ajan tätä tullaan testa, testaamaan rahoitusmarkkinoilla ja kansalaisten kustannuksella. Kiitoksia. Seuraavaksi Paška EFD-ryhmästä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. V mojej krajine... Kiitos paljon, puhemies, komission jäsen. Omassa kotimaassani pankkisektori on vakaa, kiitos. Mutta kiitos pankkiuniin, niin se saattaa kohdata merkittäviä ongelmia tiettyjen valtion omistamien pankkien väistämisen jälkeen kansalliset pankit ovat ottaneet jalansijaa markkinoilta ja näistä nämä pankit saattavat kokea ongelmia, ne tuottavat likviditeettiä emoyhtiölle. Tämä, tällaista toimintaa ei voida estää, eikä varojen siirtoa ulkomaille voida estää. Minä en vältä arvon puhemies, etteikö pankkiunien perustaminen olisi hyvä asia siten, että saattaisiin. Mutta tämä tekee sen, että tässä vakaat tytäryhtiöt saattavat joutua epäterveen emoyhtiön ongelmista johtuen sijaiskärsijäksi. Tällä on merkittäviä vaikutuksia pankkisektoreille. tietyissä maissa. Kiitos. Kiitoksia. Sinclair ei ole paikalla, eli seuraavaksi sitten muut puhujat. Ja ensin Wortman Kohl, kaksi minuuttia. voorzitter vandaag is een historische. kiitoksia puhemies tänään on tärkeä päivä kun ajatellaan talous ja rahaliittoa ja sopimuksia jotka liittyvät pankkiunioniin ja pankkiviranomaiseen. Tämä on uusi kulmakivi ja yhdessä EKPn kanssa ongelmapankkeja voidaan hoitaa Euroopan tasolla. Se on tärkeää, että voidaan palauttaa luottamusta ja tietysti pankeilla on tärkeä rooli. Neuvoston kanssa kanta joulukuussa ei ollut tyydyttävä monissakin kohdissa erityisesti kun ajatellaan jäsenvaltioita nyt ensimmäisenä vuosina. Eli saattaa olla kysymysmerkkejä, jotka liittyvät sääntöjen yhdenmukaiseen soveltamiseen. Nyt olemme päässeet tilanteeseen, jossa veromakseen ei tarvitse maksaa näistä toimista, vaan osakkeen omistajat ovat ensimmäiset, jotka saavat kaivaa kuvettaan. Eli osakkeen osakkeenomistajat ovat enemmän vastuussa riskien osalta, eivätkä voi pelkästään tavoitella lyhyen aikavälin voittoja. Haluaisin kiittää kollegoitani Barnieria, euroryhmää, siitä, että kaikki yhdessä olemme saaneet aikaan tämän sopimuksen. Puhemies, tämä on viimeinen puheeni Euroopan parlamentin jäsenenä ja ryhmäni varapuheenjohtajana – ja olen ylpeä siitä, mitä olemme tehneet selvitäksemme eurokriisistä. Taloushallinto, six-pack, two-pack, vastuullinen budjettipolitiikka, kilpailukyvyn vahvistaminen, lainsäädäntö rahoitusalalla ja nyt sitten tämä uusi kulmakivi, pankkiunioni. Olemme oikealla tiellä, jotta saamme takaisin luottamusta euroon ja euroalueeseen. Talous on elpymässä, mutta työttömyys on vielä liian korkealla tasolla. Tähän nyt menee aikaa, mutta uskon, että kuljemme oikeaan suuntaan. Ja nyt on tärkeää se, että Euroopassa ja jäsenvaltioissa sopimme sen, eh, täytämme sen, mistä olemme sopineet. Tätä on elämä yhteisössä. Ja sen jälkeen alkaa sitten elpyminen pk-yrityksissä ja saamme lisää työpaikkoja kaikkialla, erityisesti nuorille. Kiitos. Grazie. <clears throat> Onorevo... Kiitos sitten Sanchez Presedo, puolitoista minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Tällä valikaudella olemme hyväksyneet lainsäädäntöaloituksia aloitteita, jotka riittävät pääomavaatimuksiin ja luoneet eurooppalaisen rahoitusvalvontajärjestelmän kriisin voittamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi ja eurooppalaisen yhdentymisen hedelmien korjaamiseksi. No, tämä kaikki siirtyy myöhemmäksi. Tässä täysistunnossa hyväksytään talletussuojajärjestelmä ja yhteinen eurooppalainen kriisiratkaisujärjestelmä. Tämä on hyvä edistysaskel, kun halutaan luoda luottamusta tallettajien keskuudessa ja välttää Euroopan unionissa tulevia kriisejä. Tämä on sitä paitsi välttämätön vaatimus, jotta voidaan mennä pankkiunioniin ja rikkoa noidan kehää julkisen ja yksityisen velan osalta ja parantaa euroalueen rahoituspolitiikkaa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että sen jälkeen kun on hyväksytty tämä yhteinen valvontajärjestelmä, on päästy yhteisymmärrykseen yhtenäisestä kriisirahastosta ja kriisiratkaisumenettelystä niin, että voidaan päästä todella nopeasti kohti tätä eurooppalaista kriisiratkaisurahastoa. Haluaisin myös todeta, että tämä uudistusprosessi, siihen täytyy liittyä myös rakenneuudistus. Ja siinä täytyy olla yhtenäinen talletusjärjestelmä Meidän täytyy jatkaa ponnistelujamme, jotta Euroopan pankkiunioni todellakin johtaisi rahoitus- ja talousunionin. Kiitos, Schmidt. Puolitoista minuuttia. Pankkiunionin är kanske den Puhemies. Pankkiunioni on ehkä tärkein äänestys tällä lainsäädäntökaudella. Me luomme nyt vahvan eurooppalaisen valvontaviranomaisen ja rahaston, jotta veronomais- äh, veronmaksajien tarvitsee tästä maksaa, ja sitten on talletussuojajärjestelmä. Euron käyttöönotto oli tärkeä asia heti alusta pitäen, koska sen avulla olemme selvinneet epäluottamuksesta. Ihmiset kuvittelivat, että euroa ei koskaan saada aikaan, että kreikkalaiset pitäisi poistaa euroalueelta, mutta aivan täysin ei ymmärretty, kuinka ratkaisevia ja määrätietoisia eurooppalaiset toimielimet voivat olla kriisin aikana. Meillä nyt on ollut pahin talouskriisi 2030-luvun jälkeen. Ja myöskin Irlannissa ja Portugalissa elpyminen on alkanut. EU on osoittanut vahvuutensa vaikeina aikoina. Pankkiunioni luo vakautta, mutta uudistuksia pitää edelleen jatkaa. Puhemies, on harmi, että Ruotsi ei ole euroalueella. Se ei ole hyväksi ruotsalaisille suurille pankeille, asiakkaille ja tämä myöskin heikentää Ruotsin vaikutusvaltaa EU:ssa. Tämä on myös minun viimeinen puheeni Euroopan parlamentissa ja haluaisin kiittää puhemiestä, komissiota ja neuvostoa. Te olette tehneet erinomaista työtä ja toivottavasti oma maani liittyy euroalueeseen loppujen lopuksi. Kiitos. Honorevole Giegold. Ja sitten Giegold kaksi minuuttia. Frau President. Puhemies, komission jäsen, puheenjohtajavaltion edustaja, hyvät kollegat. Pankkiunioni on varmasti Euroopan tärkein askel eteenpäin tällä kaudella. Me olemme tiukentaneet sääntöjä, meillä on yhteistä eurooppalaista valvontaa ja nyt meillä on myöskin yhteiset kriisinratkaisusäännöt. Ja tämä varmistaa sen, että tulevaisuudessa veronmaksajien ei tarvitse enää maksaa, vaan vastuu tälläkin alalla kuuluu markkinoille. No työtä ei vielä ole saatettu päätökseen. Kaksi asiaa täytyy vielä hoitaa. Eli rahoitusmarkkinoiden verotus. Transaktioveroa ei vieläkään ole otettu käyttöön. Eikä vieläkään ole mitään ratkaisua ongelmaan, koska monet pankit ovat niin suuria, että vaikka on hienoja kriisinratkaisumekanismeja, niin on yhä hankalampaa sitten pelastaa näitä pankkeja. Ja siksi pankkijärjestelmä pitää eritellä, ja komissio on tehnyt ehdotuksen, josta nyt pitää keskustella ja jota on pantava täytäntöön. Tämän lisäksi tietysti täytyy miettiä, mikä oli parlamentin rooli. Kaikissa näissä asioissa parlamentti on halunnut saada aikaan tehokkaamman, eurooppalaisemman, demokraattisemman mallin juuri kriisiratkaisussa. Me olemme valtavasti edenneet tällä alalla ja siksi me tuemme tätä pakettia. Mutta täytyy kuitenkin sanoa, että hallitusten välinen sopimus, joka samanaikaisesti solmittiin kuin tämä paketti, niin se on osoitus siitä, miten neuvosto rikkoo Euroopan oikeutta. Ja komissiolla ei ollut rohkeutta puuttua tähän perusopimusten vartijana. Ja olen huolissani siitä, että suljettujen ovien takana tietyissä valiokunnassa näitä vastuusääntöjä on yritetty muuttaa. Tämä sääntö 27, joka liittyy pääomittamiseen, ja mehän rajoitimme sitä kovalla vaivalla, ja nyt sitten näitä yksiä, yksityiskohtia on ruvettu taas peukaloimaan, ja komissio ja neuvosto ovat toimineet parlamentin selän takana, Vastuu kysymysten tulisi kuitenkin tässäkin olla samanlaiset kuin muissa asioissa. Um- Kiitos, Ten Strejček. Yksi minuutti. Pani předsedající, pane komisaři. Kiitoksia, rouva puhemies. Herra komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kyllä, minäkin olen sitä mieltä, että pankkeja pitäisi rangaista. Niitä pitäisi rangaista siitä, että ne ovat luottaneet enemmän hallituksiin, joille ne ovat lainanneet vuosikymmeniä rahaa kuin yrityksiin. On ollut aina ollut turvallisempaa lainata rahaa hallituksille kuin yrityksille. Lopputulos kuitenkin on se, että niin kuin olisi pitänyt olla tällainen totaalinen romahdus tässä oltiin aivan oikeassa. Pankkiunionin pitäisi erottaa julkinen velka pankkiyrityksestä, mutta tämä on kuitenkin mahdotonta, koska se pankkiunionin ehdotus, josta keskustelemme, se ei automaattisesti saa jäsenvaltioita yhtäkkiä käyttäytymään järkevämmin. Se ei saa niitä toteuttamaan yllättäen mitään uudistuksia, joita on mahdotonta tehdä Minun mielestäni pankkiunioni ei ole oikea tapa edetä tässä asiassa. Grazie, eh, onore... Kiitos sitten Huntis, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kuusi vuotta sitten kasinotalous romahti ja tämä vaikutti kaikkein ja euro aloin joutui sellaiseen tilanteeseen, Euroopan joutui sellaiseen tilanteeseen, jossa työttömien määrä kasvi, mm, kasvoi merkittävästi. Spekuloijien mafia iski tilanteeseen kiinni. Irlantiin, Espanjan, Portugalin, Irlantiin ja Kyproksen kimppuun hyökättiin neljä vuotta sitten Euroopan unioni, Merkel, Sarkozy, Barroso, uhrasivat Kreikan, jotta eurooppalaiset pankit saatiin pelastettua. Ja tämä onkin, ja Olli Rehn on tämän myös meille naivilla tavalla myöntänyt Euroopan keskuspankki ja valtaosa Euroopan parlamentin jäsenistä ovat tyytyväisiä EKPn työskentelyyn. Tämä tapahtuu kansalaisten kustannuksella, kasvun ja työllisyyden kasvun kustannuksella. Tämä luo kuplia ja epätasapainoa. Grazie, onorevole Elmar, un minuto. Kiitos sitten Helmer, yksi minuutti. Uh, Madam President. Rouva puhemies, tänään käsiteltävät ehdotukset ovat riittämättömiä Euroalueille ja eivät sovi Euroopan unionille ilman yhteistä talletussuojajärjestelmää Euro- Euroopan, euroalueen pankeille ei ole mitään todellista Euroopan pankkiunionia. Ymmärrettävästi saksalaiset eivät halua liittyä tähän liittoon, koska ne tulevat sitten maksamaan muiden maksuja. Mekään yhdistyneessä kuningaskunnassa emme voi katsoa sitä, että City of London joutuu kompastelemaan näissä Brysselin byrokratioissa. Tässä on hyvin vakavia menetelmiä Niitä, oli, niitä on yritetty soveltaa eurokriisiin, mutta nämä ovat vain laastareita. Ongelmana, perusongelmana on tämä epäonnistunut poliittinen projekti, joka ei ollut taloudellisesti koskaan järkevä. Vanhat EU-johtavat eh, e eivät hyväksy sitä, että heidän lipulaivaprojektinsa romahtaa ja he osoittavat eh, nyt tämän nuorille sukupolville. Rova puhemies, nyt on aika purkaa euro. Uh, Mr. Helmer, teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyn sen. Messe Helmer. Helmer, jos te katsotte, että nämä ehdotukset ovat niin sopimattomia ja mahdottomia hyväksyä, miksi ryhmänne ei tullut yhteenkään sadoista neuvottelukokouksista, joita on pidetty viimeisen viiden vuoden aikana? Tämä on kuitenkin niin tärkeä asia kun nyt jär- korjataan pankkijärjestelmää. Ja miksi te odotatte viimeiseen hetkeen ja viimeiseen kokoukseen asti ennen kuin vaivaudutte avaamaan suunne? Kiitos. Well, thank you, Vicky. Kiitos Viki. On aina hyvä kuulla sinunkin näkemyksesi. Me olemme, varsin, me olemme varsin pieni ryhmä ja rakenteellisessa vähemmistössä, kun tällainen euroskeptinen puolueryhmä vastustaa eurooppalaista hanketta, niin ei voi yksityiskohtaisesti edes tärkeintäkään hanketta seurata. Minulla olen kiitollinen siitä, että minulla oli mahdollisuus oman näkemykseni tänään tuoda esille kiitän sinua Viki tästä kysymyksestäsi. Grazie, onorevole Gozes, due minuutti. Sitten Gozes, kaksi minuuttia. Madame le Président. Kiitos puhemies, komission jäsen, neuvoston edustaja. Olen tyytyväinen, että voin nähdä, kuten monet täällä, muutamia sorainia lukunottamatta, että me olemme valmiita hyväksymään komission rohkean ehdotuksen, joka on täällä asiakkaasti esitelty. Parlamentin ja neuvoston yhteistyö osoittaa poliittista tahtotilaa saada aikaiseksi tehokkaampi talous Euroopan unionissa. Mielestäni meidän tulee kiittää kaikkia työhön osallistuneita siitä, että tämä työ on valmista ennen vaalikauden päätöstä. Tässä vaikeassa taloudellisessa olosuhteissa on kiihdytetty ja siten, että työ on saatu päätteeksi valvontamekanismi, kriisiratkaisumekanismi, kehys ja talletusjärjestelmä ovat sellaisia asiakirjoja, joissa joiden avulla halutaan palauttaa eurooppalaisten luottamus pankkijärjestelmään ja tässä halutaan estää uuden pankkikriisin syntyminen. Tämä kruunaa kaiken parlamentaarisen työn, jota taloudellisen sääntelyn alalla on tehty tällä vaalikaudella, ja tämä mahdollistaa sen, että taloudellinen järjestelmä pysyy kasassa ilman, että uusia järjestelmän kriisejä syntyy. Lisäksi tämä pitää pankkien varat talouden ja talousjärjestelmän käytettävissä. Eurooppalaisesta valvonnasta ollaan hieman eri mieltä ja lisäksi talletusjärjestelmän öö, on meidän yhteistyön hedelmä. Ja tämä osoittaa meidän tahtotilaa päästä onnistuneisiin ratkaisuihin. Haluan kiittää komission jäsentä. Tämä keskustelu on mielestäni jonkin näköinen kirsikka kakun päällä onnistuneessa sääntelytyössä, jota on tehty pitkän aikaa. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos sitten Beres, puolitoista minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, herra neuvoston puheenjohtaja, herra komission jäsen. Euroopan unionissa oli 26 miljoonaa työtöntä ja oli tarve puuttua pankkien väärin toimin, jotka antavat oman panoksensa kestämättömälle taloustilanteelle. Me olemme nyt hyväksymässä aivan äärimmäisen tärkeää lainsäädäntöä unionin pankki, pankkiunionin toiminnasta – ja kiitän Högmarkia mietinnöstä, koska mietinnössä on menettely, jolla voidaan päästä pankkien toiminnan uudelleenjärjestelyn. Tavoite on yksinkertainen. Veronmaksajat ja tallettajat eivät saa olla enää etu rintamassa maksamassa, kun pankit joutuvat vaikeuksiin, jos ne joutuvat vaikeuksiin. Ja tämä vuodesta 2016 lähtien osakkeenomistajien velkojen täytyy olla nyt uudessa maailmassa tässä eturintamassa. Halua, myös tämä ja siitä tulee yhtenäinen. Ja tällä tavalla eurooppalaiset tallettajat voivat saada seitsemän päivän sisään 100 000 euroa talletuksiaan. Tämä on pitkän aikaisen annettu lupaus. Viimeisimpänä vai, vaan ei vähäisimpänä kiittäisin kollega Elisa Ferreiraa koska tässä on todella taisteltu kovasti tämän asian puolesta ja haluaisin kiittää merkittävästä ryhmädynamiikasta tässä keskustelussa. Me olemme tällä tavalla osoittaneet sen, että on olemassa eurooppalainen ulottuvuus, joka mahdollistaa sen, että päästään ohi tiettyjen jäsenvaltioiden lähestymistavoista ja päästään todelliseen pankkiunioniin ja pystytään erottamaan pankit ja julkinen talous. Tämä on sellainen uudistus, joka tulee auttamaan myös investointeja. Ja me pystymme puuttumaan niihin ongelmiin, jotka todella huolestuttavat kansalaisiamme. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Sitten Kluge, yksi minuutti. Ja, jetzt. Kiitoksia, puhemies. No, minäkin haluaisin ensin korostaa sitä, että meidän näkemyksemme on se, että pankkiunioni on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Jos haluamme yhteisvaluutan, niin meillä pitää olla myöskin selkeää pankkialan sääntelyä ja koordinointia rahoituspolitiikassa. Se jo todettiin kriisin alkuvaiheessa. Kuitenkin on pari kriittistä huomiotakin. Kun ajatellaan pankkiunionin tavoitetta tai kriisinratkaisurahastoa, tulevaisuudessahan veromaksajan ei enää tarvitse maksaa pankkien kaatuessa – mutta meillä on kuitenkin hiukan vaikeuksia ymmärtää se, että tämän välineen käyttö olisi riittävää. Täytyy nyt katsoa, miten tässä käy, mutta meillä on aika monta kysymysmerkkiä tässä asiassa. Ehkä tätä täytyy vielä tulevaisuudessa muokata uusiksi. Ja sitten toinen tärkeä kysymys meille on sitten tämä liian iso kaatumaan periaate. Tätä nyt ei ole ratkaistu. Tämä nyt ei vielä ole mahdollista. Eli tämä on edelleen suuri haaste seuraavalle parlamentille ja toivon, että seuraava parlamentti sitten löytää tyydyttävän ratkaisun näihin kysymyksiin. Kiitos. Se on ori... Kiitokset sitten edustaja Ferber, puolitoista minuuttia. Ja dank, Frau Kiitoksia puhemies, komissio, neuvosto, hyvät kollegat. Viiden vuoden jälkeen voimme nyt tänään ylpeinä todeta, että se, mistä luvattiin 2009 kansalaisille, eli vakaat rahoitusmarkkinat ja se, että veronmaksajat eivät joudu vastuuseen rahoitusten ja pankkikriiseissä. Eli me olemme nyt täyttäneet tämän lupauksen. Euroopassa on nyt yhteinen valvontaelin. Rahoitusmarkkinoita on säännelty. Tänä iltanahan me äänestämme hyvin kattavasta sääntelystä. Ja silloinhan G20-valtioilla on velvollisuus toimia niin, ettei salita mitään sääntelemättömiä tuotteita tai markkinoita. Ja nyt pankkiunionin avulla pääsemme siihen, että ala itse kantaa omat riskinsä, eivätkä veronmaksajat, niin kuin aikaisemmin on käynyt. Tämä on mielestäni suuri menestys, suurin tällä lainsäädäntökaudella. Ja sitten vielä rahoitusmarkkinoiden sääntelystä pari sanaa, koska tästähän ei enää illalla äänestyksen yhteydessä keskustella. Ja MIFIDin osalta me olemme käyneet vaikeita neuvotteluita kahden puolen vuoden aikana monella puheenjohtajakaudella. Meillä on ollut hyvin pitkiä kokouksia, kuten tiedätte komission jäsen. Meillä on nyt ratkaisuja. Se ei koske ainoastaan Euroopan unionia, vaan monilla osa-alueilla myöskin muita rahoitusmarkkinoita ja talousalueita ja haluaisin siksi kiittää hyvästä yhteistyöstä tällä lainsäädäntökaudella. Kiitos. Grazie, onorevole Dom- Kiitoksia sitten Domenici. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämä nyt on viimeinen täysistuntoviikko tällä lainsäädäntökaudella. Ja hyvät kollegat, komission jäsen, nyt voidaan katsoa vähän yleisesti, mitä on saatu aikaan pankki- ja rahoitusalan sääntelyn osalta – jota olemme yrittäneet saada aikaan. Voimme olla tyytyväisiä. No, kyllä ja ei. On hyviä asioita, joita on korostettu hyvin tämän aamun puheenvuoroissa, enkä nyt toista niitä, mutta on myöskin tiettyjä huonoja asioita. On hyvä, että meillä on valvontaa. On hienoa, millaista työtä esittelijät ovat tehneet kriisiratkaisumekanismin osalta, talletussuojan osalta. Ja yleensä ottaen halutaan suojella veronmaksajia ja kansalaisia. Mutta nämä määräajat ovat usein, usein liian pitkiä, mitä tulee näiden sääntöjen täytäntöönpanoon. Ja pahoittelen sitä, että emme nyt tällä kaudella onnistuneet erottamaan pankkeja investointipankkeihin ja kansallisiin pankkeihin. Sen pitäisi olla yksi päätavoitteista seuraavalla lainsäädäntökaudella. Meidän pitää rajoittaa vielä sitä, että pankeista tulee liian suuria. Meillä pitää olla pankkivalvontaa ja hallinnointia, joka on tehokkaampaa, jotta voidaan paremmin tehdä erot suurten ja pienen pankkien välille, erityisesti osuuskuntien välillä. Ja sitten sääntelyn avulla meidän täytyy taata rahoitusjärjestelmän vankkuus. Ja kuten Benjamin Franklin sanoi, ennaltaehkäisy on parempi kuin korjaus jälkikäteen. Maata. Podimaat, alkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja tämä on hyvin symbolista, että viimeisessä Täysistunnossa hyväksytään näitä tärkeitä asiakirjoja, jotka liittyvät pankkiunioniin. Öö, tässä käsitellään talletusten vakuusjärjestelmiä ja sijoituspalveluyritysten edellytys- ja kriisiratkaisukehitystä. Tämä merkitsee päätöksen pankin järjestelmän valvonnan pirstaloituneisuudelle Euroopassa. Terveet pankit, jossa joilla on läpinäkyvät ja selkeät säännöt silloin, kun niitä tarvitaan, tarkoittaa sitä, että veronmaksajia suojellaan siltä, että he joutuvat maksamaan kustannukset kriisin hetkellä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahoitus oikealle taloudelle sujuu merkittävämmin. Me haluamme kiittää Kreikkaa puheenjohtajavaltiona ponnistelustaan sen eteen, että tämä sopu on saatu aikaiseksi. On totta, että pankkiunionilla on kolmas pilari, kuten kollega täällä mainitsi. Sitä ei pitäisi unohtaa. Ja tämä on se, että on yhteinen eurooppalainen talletusten vakuusjärjestelmä. Minä toivon arvon komission jäsen Barnier minä haluan kiittää teitä teidän ponnisteluista ja toivon, että teidän välityksellänne tuleva komissio jatkaa työtä ja että tämä kolmas pilari saadaan myös asianmukaisesti pystyyn. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos sitten Täiseen puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat Kuka olisi arvannutkaan tämän parlamentin valikuuden alussa, että tänään me pystyisimme saattamaan loppuun todellisen eurooppalaisen pankkiunionin, jossa on valvontamekanismi, yhteinen kriisiratkaisun menettely ja yhdenmukainen talletussuoja tallettajille. Me voimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta. Me etsimme konkreettisia tuloksia. Ja nyt meillä on kunnianhimoinen, mutta toteutettavissa oleva suunnitelma. Tässä on ollut paljon parlamentin sisäistä yhteistyötä, mutta myös yhteistyötä neuvoston ja komission ja eritoten komission jäsen Barnierin ja hänen tiiminsä kanssa. Jotkut lupasivat ihmeitä, mutta paljon tässä on saavutettu. Meidän täytyy pitää kiinni tässä yhteydestä julkisen ja yksityisen välillä. Ja me lähetimme ne samaan pank- neuvottelupöytään nyt. Me voimme onnistumme nyt saamaan järjestelmän, jossa veronmaksajien tehtävänä ei ole maksaa koko laskua. Tässä on aivan uudenlaisia sääntöjä. Ja nyt pankit voivat tehdä sitä, mitä, mikä niiden tehtävänä on. Niillä voi olla todellinen rooli reaalitaloudessa. Ja myös yksityisellä sektorilla pystytään luomaan työpaikkoja. Haluaisinkin kiittää kaikkia yhteistyöstä. Kiitos tämän yhteistyön. Me olemme pystyneet saavuttamaan se, mitä nyt on saavutettu. Ja me voimme vahvistaa Euroopan unionin asemaa maailmassa. Due minuutin. Kiitos teille Karas, kaksi minuuttia. Komission jäsen, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olemme onnistuneet ja pidimme sanamme. Ja tänään tämä mammuttiprojekti viedään päätökseen. Tämä on tärkeä askel Euroopan lähentymisessä ja tämä on tärkeä viesti Euroopan kansalaisille. Pankkiunioni on tae siitä, että veronmaksajien ei tarvitse pelastaa kaatuvia pankkeja. Tällä tavalla eurooppalaiset pankit ovat vakaampia ja selviävät paremmin kriiseistä. Uudet pääomitussäännöt luovat standardit kaikille pankeille ja yhteinen valvonta EKPn taholta tekee säännöistä kaikkialla samanlaiset. Ja sitten on nopea toimintakyky kaikkien pankkien osalta, mitä tulee maksukyvyttömyyskysymyksiin. Ja sitten on takeita myöskin pientallettajille. He voivat nopeasti saada talletuksensa 100 tuhanteen asti seitsemän päivän sisällä. Talletussuojarahasto on rakenteilla bail-in maksukyvyttömyystapauksessa liittyy myöskin kriisin ratkaisurahastoon ja tärkeimpiä tavoitteitamme oli juuri se, ettei käytetä verovaroja enää pankkien pelastamiseen. Komission jäsen Basel 3-asetuksessa on delegoituja säädöksiä, peräisin, jotka ovat peräisin maaliskuun alusta – ja siinä puhutaan kriteereistä, kun havainnoidaan kriisi- ja riskitekijöitä. Ja lainsäätäjinä me olemme luoneet selkeitä sääntöjä ja vaadimme, että eurooppalainen valvontaviranomainen ja Euroopan komissio tekevät kaikkensa, jotta niitä pannaan täytäntöön. Mielestämme tähän kuuluu myöskin se, että jos pankki katsoo, että joku henkilö ei ole riskipitoinen, niin silloin tästä tehdään ennakkoilmoitus viranomaisille. Ja ehdotuksessanne on suuri kysymysmerkki meille. Me emme halua mitään porsaanreikiä, me emme suvaitse niitä. Me haluamme, että tämä sääntely pannaan täytäntöön täysimittaisesti ja pyytäisimme teiltä selkeää kantaa tähän asiaan, jotta jotta nämä kysymysmerkit voidaan poistaa. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Stolojan puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella eri esittelijöitä, jotka ovat työskennelleet näiden tärkeiden asiakirjojen parissa, joiden tavoitteena on luoda todellinen pankkiunioni. Haluan kiittää myös komissiota, erityisesti komission sen Barnieria ja neuvostoa kaikista ponnisteluistaan. He, jotka eivät usko Euroopan unionin voimaan ratkaista omia ongelmiaan tänään, niin minä haluaisin muistuttaa heitä siitä totuudesta, joka piilee Schumann julistuksessa, joka oli nykypäivän Euroopan unionin lähtölaukaus yhteinen Eurooppa saavutetaan ei yön yli yhden suunnitelman perusteella, vaan useiden askelien avulla, joka tulee luomaan todellisen solidarisuuden. Minä toivon, että tämä uusi eurooppalainen lainsäädäntö, EPPn ehdotus, EUn perus, seutsopimuksen muuttamisesta takaa sen, että kaikki nämä askeleet kohti todellista pankkia, rahaliittoa, pelastetaan, suojellaan siten, että me liikumme kohti todellisempaa unionin. Minuutu Kiitos teille Feijo, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, tänä päivänä me Euroopan parlamentissa Elämme historiallista päivää. Tänään on keskusteltu pankkiunionin kysymyksestä, mutta meillä on myös paljon äänestyksiä tärkeistä lainsäädäntökäynnön teksteistä. Tämän vuoksi haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia, Euroopan komissiota, komission jäsen Barrosoa, puhemies Barrosoa ja neuvostoa niistä ponnisteluista, joita on tehty Yksi niistä lupauksista, joka, jonka olemme antaneet, on se, että enää ei voida toimia niin, että veronmaksajat joutuvat maksamaan pankkien ongelmista. Tänään me annamme erittäin selvän viestin siinä mielessä, että tämä sivu kääntyy nyt. Pankkiunioni on myönteinen eurooppalainen vastaus. Se tulee vaikuttamaan pankkeihin ja niiden ö, lainan antoon. Tämänhetkiset tilanteet, niitä ei voida enää hyväksyä. Tässä myös puolustetaan tallettajia talletussuojajärjestelmällä. Tämä on ollut yksi suurimmista haasteista. Tämä on yksi suurimmista haasteista myös tulevalle parlamentille. Tämä on viimeinen puheenvuoroni Euroopan parlamentin jäseninä. Minä toivon, että kaikki tulee menemään hyvin seuraavan parlamentin valikaudella niin, että päästään myönteiseen lopputulokseen tässä talletussuojakysymyksessä. Haluaisin vilpittömästi kiittää useita istuntosalissa tällä hetkellä olevia kollegoja siitä, mitä he ovat tehneet Euroopan puolesta, mitä he ovat tehneet tällä lainsäädäntökaudella ja miten he ovat vieneet poliittisia asioita eteenpäin. Kiitoksia. Grazie, onorevole y... Kiitos sitten Hybner, puolitoista minuuttia. Yes. Yeah. Thank you. Uh, Commissioner, uh, colleagues... Kiitos komission jäsen kollegat. Minä haluan kiittää kaikkia työhön osallistuneita, jotta tämä lainsäädäntö saatiin kasattua. Tässä Euroopan unionin kaiken tämän työskentelyn keskiössä. Tämä on se, että sisämarkkina-alue pysyy yhtenäisenä. Tällaiset opin järjestelmät pidetään voimassa siten, että tämä järjestelmä saadaan toimimaan. Lisäksi rahasta pystyy lainaamaan rahaa. Tämä maa kompensoi sitä, että ei euron jäsenvaltiolla ei ole mahdollisesta käyttää EVM niin tämä lisätty lauseke mahdollistaa sen, että myös järjestelmän ulkopuolella olivat saavat reilun kohtelun. On tärkeää, että yhtenäistetään toimia siten, että saadaan legitimitiimi demokratia toiminnalliseksi tähän järjestelmään. Minä uskon, että meidän tulee olla tyytyväisiä tästä tasapainoisesta järjestelmästä. Olen varma, että Sami Verde mahdollistavat sen, että Eurooppa ottaa harppauksia eteenpäin vakauden suhteen. Tämä on erittäin tärkeä ehdollisuus kasvulle. Kiitos. Grazie, onolevole. Kiitoksia. Sitten Langen, puolitoista minuuttia. Dank, Frau Präsident. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää sisämarkkinakomissaaria hänen tekemästään työtä viimeisen viiden vuoden aikana hän on tehnyt erinomaista työtä ja muistan, että hänen edeltäjänsä McCreevy vasta 15. maaliskuuta 2009 katseli näitä ehdotuksia, koska hän, hänellä oli muita toimia Irlannissa silloin. Eli kiitos tästä. Mutta pankkiunioni ei kuitenkaan ole mikään rat, yleispätevä ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Ja kun katsotaan tätä kriisiratkaisurahastoa, sillä on eri oikeusperusta kuin mitä parlamentti olisi halunnut. Kriisiratkaisurahastohan ei ratkaise näitä vanhoja ongelmia, vaan ainoastaan uusia. Ja nämä uudetkin hoidetaan sitten kansallisella tasolla, oli sitten Dexiasta, Benelux-maissa tai HAE Saksassa tai Crédit Agricole Ranskassa. Ne eivät pysty hyötymään tästä rahastosta. Mutta olen kuitenkin iloinen, että talletussuoja on yhtenäistetty, mutta ei ole kuitenkaan mitään Euroopan laajuista rahastoa tämän osalta. Eli veromaksan ei tarvitse maksaa toisten maiden kaatuvia pankkeja. Ja sitten EKPn oikeusperusta pankkivalvonnan osalta on epävarma. EKP on pitänyt kiinni siitä, että stressitestejä pitää toteuttaa ennen kuin tämä päätös vahvistetaan. Eli pankkiunioni on tärkeä asia, mutta se ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Täällä on kymmenen nimeä. Kaikki saavat puheenvuoron, mutta noudattakaa puheaikojanne, eli yhtä minuuttia. Ensimmäisenä McGuinness. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Kiitokset kollegat Gunnar ja Marian, Kodin ja muut eri poliittisista ryhmistä tästä loistavasta työstä, joka tänään on esitelty. Komission jäsen käytitte sanamuotoa väkivaltainen kriisi. Tämähän oli väkivaltainen myös, kun ajatellaan tämän kriisin vaikutuksia perheisiin, yrityksiin, yhteiskuntaan, politiikkaan, kaikkialla Euroopan unionissa. Jos otetaan lukuja ja Irlannin konteksti, muistakaapa, että veromaksajamme maksoivat tästä ja mehän sanomme, että näin ei tulevaisuudessa tule enää olemaan. Nyt tässä puhuttiin 64 miljardista. Yhteisymmärrys, johon johtajat pääsivät 2012 heinäkuussa. Me halusimme, että tässä rikotaan, rikotaan pankkien ja julkisen velan välinen suhde. Minä olen iloinen siitä, että teidän työnne komission jäsen toimi. Te puhuitte etiikasta ja moraalista. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta ja kiitän, että käytitte täällä salissa näitä sanoja pankkisektorin kohdalla. Kiitokset ja hyvää vedestystä kaikille teille, jotka jatkatte parlamentissa ja teille, jotka ette jatka. Kiitos, Tänne Kelly. Yksi minuutti. Uh, Kiitos Kuten Kara sanoi, tämä on erittäin tärkeä päivä Euroopan unionille. Viiden vuoden työ päättyy ja minä haluaisin suositella. Minä haluaisin kiittää kaikkia, en kaikkia Barnieria. Hän on tehnyt loistavaa työtä ja toivon, että hän saa jatkaa tärkeässä työssä. Tämä on tärkeä päivä, kuten sanottiin, haluaisin nostaa esille kolme asiaa talletussuoja on erittäin tärkeä turva. Se luo luottamusta myös pankkeihin. Pankkiirien bonuksia on rajoitettu. Niitä on vähemmän kuin ennen. Tämä on jo askel oikeaan suuntaan. Täällä mainittiin tämä liian suuri pankki, jotta se voisi kaatua, niin meidän pitää varmistua, että pankit eivät kasva liian suuriksi. Tähän on myös, tämä on myös mainittu Kiitos. Grazie, onorevole Plenković. Kiitos, Plenković. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Pozdravljam povjerenika. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsentä Barnierta ja kunnioitan kaikkia hänen tekemänsä työtä kriisin aikana. Myöskin haluaisin kiittää kahta esittelijää, Tällä tavoin me voimme saada pankkiunionin päätökseen. Ja usein sanotaan, että EU tekee liian vähän liian myöhään, mutta nyt kun meillä on tämä järjestelmä, niin voimme keskittyä ennakkoehkäisyyn rahoitusjärjestelmän vakauteen ja voimme myöskin minimisoida kansalaisille aiheutuvat kustannukset. silloin, kun pankit joutuvat maksukyvyttömyyteen. Toteutetut toimet vahvistavat luottamusta ja valvonnan suojaa rahoituslaitoksissa. Kiitos. Kiitos sitten Prendergast. Thank you. Eh. Kiitos. Kiitos puhemies kollegat, haluaisin kiittää Elisa Ferrarin tekemää työtä pitkästä sitoumuksesta, kun on haluttu välttää rahoituskriisin toistumista. Sehän johti niin paljon niin suuriin vaikeuksiin vuonna 2008, kuten kollega sanoi, tämä maksoi 64 miljardia euroa julkista varoista. Tämä päivä johtaa meitä paljon eteenpäin, kun halutaan saada vahvempaa, tukevampaa pankkijärjestelmää. Meillä on myös tiukemmat pääomavaatimukset ja tämä auttaa uudelleen järjestelemään ongelmassa olevia pankkeja. Euroopan parlamentin vaalikaudella on hyväksytty merkittävä lainsäädäntö. Toivoisin, että tämä olisi toteutunut aikaisemmin ja jäsenvaltiot olisivat päässeet eteenpäin. Meillä on hierarkia kun ajatellaan tappioiden maksamista. Yhteinen rahasto on tärkeä, kun ajatellaan tulevia ongelmia. Kiitos. Le manca. Seuraavaksi manka. Grazie. W roku 2006 europski predla... Kiitos. 2006 vuonna sosialistit ehdottivat äh, eurooppalaista järjestelmää, jota voitaisiin käyttää hyväksi, kun pankkijärjestelmä tulee ongelmia. Oikeisto kieltäytyy tästä, sanoi, että markkinat ratkaisevat kaiken. Näin ei tapahtunut. On väärin, että ihmiset, jotka eivät aiheuttaneet kriisiä, joutuvat siitä maksamaan. Markkinoilla on kyllä selkeää, että voitot jaetaan osakenomistajien kesken, mutta tappiot, jo maksetaan veromaksajien pussista. Voitot ovat sitten veroparatiiseissa turvassa. Nyt on hyvä, että taataan kansalaisten talletus, mutta tässä pitää välttää tämä moraalinen ongelma, joka syntyy pankkien velkojen ja osakenomistajien tulee myös tuntea tappiot. Tämä on syy heille valvoa pankkiensa toiminta paremmin. Grazie, onorevole Papadopoulou. Kiitos sitten Papadopoulou. Κύριε Πρόεδρε, αυτή την εβδομάδα διανύουμε στην Κύπρο την εβδομάδα των... Puhemies. Tällä viikolla Kyproksella on pääsiäinen ja samaan aikaan täällä Strasbourgissa katsotaan nyt viimeistä viittä vuotta – ja kaikkea, mitä on saatu aikaan ja mitä ei ole saatu aikaan. Mutta se on hyvin surullista luettavaa, varsinkin kun ajatellaan tätä tilannetta Kyproksen kannalta. Kun katsotaan näitä systeemisiä riskejä ja kaikkia näitä ehdotuksia, joista tehdään lainsäädäntöä, niin voidaan huomata, että tässä katsotaan tulevaisuuteen, mutta mites, miten sitten maat, kuten Kypros, joilla oli ongelmia, ja me olemme joutuneet käymään kaikki nämä vaiheet läpi viime aikoina. Ja yksi asia on katsoa tulevaisuuteen, mutta ei pidä myöskään unohtaa niitä, jotka ovat kärsineet menneisyyden tapahtumista. Grazie, onorevole Tomasic. Kiitos seuraavaksi Tomasic. Stabilnost europskog financijskog sektora važna je za budućnost jedinstvenog tržišta. Euroopan talousmarkkinoiden hyvinvointi on tärkeä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta, mutta tämän ei pitäisi viedä veronmaksajien oikeutta. On väärin, että veronmaksajien rahasta maksetaan pankkien pelastaminen pankkien velkaantumista ja valtion velkaantumista tuettiin ja pankit olivat mukana luomassa epätasapainoa finanssimarkkinoille. Me olemme onnistuneet pelastamaan pankkisektorin konkurssilta, mutta tärkeintä on, että me suojelemme pieniä säästöjä ja julkista taloutta – siten, että he eivät joutu maksumiehiksi. Olen erittäin tyytyväinen, että varat, joilla pelastetaan pankit, eivät tulisi jäsenvaltioiden budjetteista, ja minä voisin tätä ehdotusta takia tukea. Grazie. Onorevo. Kiitos. Seuraavaksi Vuljanic. Hvala, gospođo predsjednice. E, ovo je korak u dobrom smjeru. Kiitoksia, rouva puhemies. Tämä on askel oikeaan suuntaan mutta ei tämä ole mikään historiallinen päivä. Ei ole mitenkään historiallinen hetki sanoa, että vahingot täytyy maksaa niiden, jotka ovat aiheuttaneet vahingot. Kriisihän on tulosta vastuuttomasta pankkien käytännöstä koko luottopolitiikassaan. Pankit lainasivat rahaa, jota niillä ei ollut käytettävissään ja veronmaksajat olivat sitten se taho, joka kantoi kustannukset. Mutta nyt tästä eteenpäin tämän pitäisi muuttua. Vai ö, ongelmana saattaisi olla se, että pankkijärjestelmä on ikään kuin oma valtio valtiossaan, koska pankit voivat luoda omaa ö, todellisuudessa olemassa olematonta virtuaalirahaa. Me odotamme ja toivomme, että tulevalla parlamentin vaalikaudella jatketaan työtä hyvään suuntaan. Grazie, onorevole Salavrakos. Kiitos. Seuraavaksi Salavrakos. Kiitoksia, puhemies. On hienoa, että EUn tasolla on nyt talletussuojajärjestelmä pientallettajille. Mielestäni tämä on erittäin hyvä askel eteenpäin, mutta viime kädessä kriisistä ovat kuitenkin maksaneet veronmaksajat, eivätkä osakkeen omistajat. Huolimatta kaikesta, mitä tässä on todettu. Täytyy muistaa, että kyse oli myöskin rahapoliittinen poliittisesta kriisistä ja jonkinlaista elvytystä pitää toteuttaa. Meillä on vahva euro, joka jarruttaa taloutta ja kilpailukykyä monissa jäsenvaltioissa. Ja mielestäni meidän pitää tarkastella euroa, eikä pidä unohtaa, mitä on tapahtunut tällä kaudella myöskin dollarille. Tätä suhdetta kannattaa tarkastella. Haluaisin kiittää kaikkia heidän tekemästään työstä, erityisesti komission jäsentä Barnierta, hänen tekemistään ponnisteluista erittäin vaikeassa kysymyksessä. Kiitos. Grazie, onorevole Morganti. Kiitos sitten Morganti. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. On sanottu, että kriisin aikana meidän täytyy pelastaa pankit, koska muuten koko talous romahtaa. Se on totta, mutta ainoastaan siksi, että nyt olemme pisteessä, josta ei ole paluuta. Pankeista on tullut liian suuria kaatumaan. Ja veromaksajat ja kansalaiset ovat valtavasti joutuneet maksamaan tästä viime vuosina. Myöskin velkojen ja osakkeenomistajien pitäisi maksaa tästä. Meillä on nyt pankkiunioni. Meillä ei ollut rohkeutta ryhtyä tarvittaviin toimiin ennen kaikkea näitä, tätä tilannetta. Meidän pitää selkeästi tehdä ero pankkien välille, kuten Amerikassa on nyt tehty 30-luvulla. Historiasta pitää oppia jotain ja meillä on selkeä esimerkki siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta kriisistä selvitään. Pankkien pitää olla jälleen pankkeja. Niiden pitää hallinnoida kansalaisten talletuksia ja investointeja ja niiden pitää olla osa reaalitaloutetta, mutta rahoituslaitoksissa halutaan spekuloida ja keinotella. Ne voivat niin toimia, mutta eivät meidän rahoillamme. La parola. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Barnier. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puhemies. Yhdessä olemme kulkeneet pitkän tien 28 jäsenvaltion kanssa. Ja viittaan tässä City of London viit- äh, puheenvuoron. Tämä on minun puoleltani ollut hyvin hyvää työtä. Olen mielelläni sitä tehnyt, samoin kuin tekin varmasti. Ennen kaikkea tämä on ollut meille kaikille mahdollisuus toimia. Ja tie on ollut pitkä, kuten sanoin. Ja tällähän esitettiin se pahoittelu, että pankkiunioni tuli liian myöhään, mutta minun prioriteettina niin oli luoda nämä kolme eurooppalaista viranomaista, valvontaviranomaista. Tässä on tehty yhteistyötä hyvin monen eri esittelijän kanssa, parlamentin kollegan kanssa. Ja me olemme nyt hyvin nopeasti, vain kahdessa vuodessa onnistuneet pääsemään eteenpäin kaikki ovat tervetulleita mukaan tähän, mukaan lukien Ruotsi ja muut maat. Euroalueen vakaus tai sen epävakaus, kuten on nähty viiden vuoden aikana, se merkitsee myös koko Euroopan unionin vakautta tai epävakautta. Tämän vuoksi pankkiunioni on perustavanlaatuisen tärkeä kysymys, aivan niin kuin täysin ja monet muut täällä toivat esille. Haluaisin vielä kerran tässä kiittää eritoten niin Kreikan puheenjohtajavaltiota kuin euroryhmän johtajaa ja haluaisin korostaa, jos sallitte myös Euroopan keskuspankin merkittävää roolia, pääjohtaja Draghi ja Viter Kontaraju varapääjohtajan roolia tässä työssä. Yhteiset säännöt, niitä tarvitaan sitä varten, että kansalaiset ja veronmaksajat eivät joudu maksamaan pankkien virheistä – Gunnar Högmark muistutti näistä säännöistä. Ja nämä varovaisuussäännöt, rakenteeseen liittyvät kysymykset, nämä antavat takuita. Burger Bals mm, puhui tästä myös ja Otmar Karas korasti näitä varovaisuussääntöjä, jotka liittyvät Euroopan unionissa toimiviin pankkeihin. Tässä täytyy rajoittaa riskejä, valvoa hyvin asioita ja vastuullistaa tahoja. Perusasia vastuullisuudessa on avoimuus. No on monia tahoja, jotka eivät tykkää päivän valosta. Ja meidän täytyy jatkoa eteenpäin. McGuinness, no te toitte esille etiikan ja moraalin. No minusta on aivan normaalia käyttää näitä sanoja ja asettaa niiden taakse myös toimia ja lainsäädäntöä, jota sovelletaan. Tässä on kysymys kansalaisista, kun puhutaan moraalista ja kun puhutaan riskeistäkin. Otmar Karas toi tämän esille näistä teknisistä säännöistä, jotka liittyvät talletusten takaisin maksuun ongelmatilanteissa – Nämä tekniset säännöt, no meidän täytyy myös hyvin määritellä nämä Tekers-säännöt, riskit. Haluaisin kiittää Ekonin esittelijä Otmar Karasia. On aivan totta, että viranomaisten täytyy saada tieto sääntöjen täytäntöönpanosta niiden soveltamisesta – ja minä vahvistan, herra Karas, tämän ö, tulkinnan vielä virallisella kirjeellä. Tämä on esimerkki. Kansalaiset odottivat vastauksia ja te, tie, te olette kyenneet parlamentin jäseninä komission työn pohjalta yhdessä neuvoston kanssa näitä vastauksia antamaan. Ei rahoitusmaailmassa kaikki ole sallittua. Kaikkea ei mahdollisteta, aivan niin kuin on nyt osoitettu. Rahoitusmaailma sen täytyy palvella reaalitaloutta, eikä vain pyöriä oman navan ympärillä. Me olemme tehneet paljon työtä. Minä haluan, että kansalaiset ja veronmaksajat, me pystyisimme suojelemaan näitä tahoja. Ja me olemme neljän vuoden aikana hyväksyneet lainsäädäntötekstejä, jotka ovat nimenomaan kansalaisille suunnattuja. Talletussuoja, lainsäädäntö, se on kansalaisten hyväksi. Peruspankki, tili, sää, lainsäädäntö. Asuntolaina, teksti Sanchez Presedon esittelemänä. Ulle Smithin investointeja teksti. Ja Diego Feijon esittelemät tekstit. Nämä ovat asioita, jotka liittyvät kansalaisten jokapäiväiseen elämään, niiden perheiden elämään, jotka ovat kärsineet vastuun puutteesta ja manipuloinnista. Meidän täytyy suojella kansalaisia. Ja tämän lisäksi, rouva puhemies, kannattaa tässä nyt muutama hetki käyttää näiden töiden muistelemiseen. Nämä ovat toimijoita ja sektoreita, Ajatellut vaikka Gosesin mietintöä vaihtoehtoista riitojen ratkaisusta ja näis, mietitään näitä markkinarahastoja. Verlangerin ö, teksti, se oli merkittävää työtä. Nämä edustavat miljardeja eroja, euroja. Me olemme saaneet valoa pimeyteen. Me olemme saaneet avoimuutta asioihin ja meidän täytyy jatkaa tällä samalla linjalla. Rahoitusmarkkinat eivät ole enää niin suljetut. Markkinoiden manipulointi, väärinkäytökset. No, tästähän voi saada nyt jo ehdottomia tuomioita, vankilatuomioita. Sven Giegoldin teksti, Fajat Karimin teksti, Rova Swindonin kiinteistöihin liittyvät tekstit. Lenen mietintö ja rahoituskonsernit, nämä ovat kaikki tärkeitä tekstejä sisämarkkinoiden kannalta, koska nämä lainsäädännöt, ne edistävät kasvua, ne suitsivat riskipääomaa. eurooppalaiset äh, sosiaalisen yrittäjyyden rahastot, joilla voidaan luoda työllisyyttä kaikille. Haluaisin todella onnitella kaikkien näiden tekstien esittelijöitä. Haluaisin kiittää komission työntekijöitä ja haluaisin myös tervehtiä tulkkeja ja kaikkia eri työntekijöitä, jotka ovat oman panoksensa antaneet tähän työhön. Monet teistä toivovat jatkavansa työtänsä täällä täysin istunnossa Euroopan parlamentissa meillä on paljon tärkeitä mietintöjä. Valtasarin mietintö, pankkien rakenneuudistukset. No tiedän, hyvät parlamentin jäsenet, että tämä teksti tuli myöhässä. Kaikki horisontaaliset tekstit, jotka ovat käsitelleet yli 1300 pankkia. Ne liittyvät valvontaan, pääomittamiseen ja niin edelleen. Kaikki nämä tekstit on yksityiskohtaisesti käsitelty. Ja kysytään, että riittääkö tämä No, minä sanon, että se riittää, jos lähestulkoon kaikki pankit ne hyväksyvät ja jos ne pannaan täytäntöön ja valvotaan asianmukaisesti. Mutta sanon, että ei tämä riitä jos tätä ei toteuteta kunnolla, jos tästä tulee todellinen systeeminen ongelma koko Euroopalle. Tämän vuoksi minä olen ehdottanut rakenneuudistuksia niin, että tuleva parlamentti voi ne hyväksyä. Monethan teistä kansalaisten tahdon mukaisesti tulevat takaisin tänne Euroopan parlamenttiin. Ja minä uskon, että tämä on, työ on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy tehdä nämä selvät erottelut eri tahojen välillä. Ja minä olen myös tuonut esille nämä spekulatiiviset toimet. Keinottelulla ei ole, keinottelulla ei ole mitään perusteita, kun ajatellaan julkista etua, yleistä etua. Hyvät parlamentin jäsenet, näitä tekstejä täytyy panna täytäntöön, niitä täytyy täydentää, tarvittaessa myös korjata. Ja täytyy luoda yhtenäinen pelikenttä eri toimijoille. Meidän täytyy muistuttaa, että Euroopan unioni on ollut kaiken tämän euro- maailmanlaajuisen, maailmanlaajuisen sääntelyn takana, jolla on vastattu tähän kriisiin. Ja meidän täytyy yhdessä eri toten amerikkalaisten kumppaneidemme kanssa tarkastella asioita eteenpäin. Jokaisen täytyy myös oma tonttinsa hoitaa. Jotkut pankkirit ovat sitä mieltä, että no tässä nyt on aivan liikaa tehty, mutta minun mielestäni huono asia on se, että jos ollaan pelkästään itsesääntelyn varassa, eikä ole tarpeeksi yhteistä sääntelyä, 30 vuoden ajan on toimittu itsesääntelyn puitteissa ja tämä on johtanut talous- ja rahoituskriisiin. Me tarvitsemme julkista sääntelyä ja valvontaa. Ja rouva puhemies, minä uskon, että kaikki tämän Euroopan parlamentin poliittiset jäsenet ovat tavalla tai toisella näiden eri mietintöjen kautta osallistuneet tähän työhön. Me voimme olla tyytyväisiä, mutta edelleen on liikaa Euroopan unionin kansalaisia, jotka kärsivät. Meidän täytyy ajatella heitä, kun ponnistelemme työssämme. Me haluamme luoda paremmat säännökset, me haluamme vakauttaa markkinoita niin, että saadaan aikaiseksi kilpailukykyä ja työllisyyttä ja kasvua. Kiitos. Grazie, commissario. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ministeri Venizelos. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Minä olen saanut mahdollisuuden toimia valtiovarainministerinä kriisin vaikeimpina aikoina, pankkikriisin syvimmillä hetkillä, silloin kun valtivaran käyttöä vähennettiin merkittävästi Kreikassa. Minä haluan omasta kokemuksestani sanoa, että tämä päätös, jonka olette tekemässä liittyen rahoituslaitosten parantamiseen ja valomiseen, niin tämä on erittäin tärkeä historiallinen tapahtuma. Nyt olemme poistamassa ö, tätä kierrettä, ö, jos veronmaksajat joutuvat kuittaamaan pankkijärjestelmän epäonnistumisen rahoitus järjestelmän puutteisiin on vaikea puuttua. Mm, pankkiunioni, sen toteuttaminen vaatii vielä paljon ponnisteluja ja olen kyllä aivan yhtä mieltä siitä ja yhdyn siihen, mitä parlamentaarikot juuri sanoivat sen osalta, että pankkiunioni elvytyskehys ei riitä, vaan tarvitaan myös talletusten takujärjestelmä, joka menee pidemmälle kuin mitä direktiivi ehdottaa, siten että yhdenmukaistetaan talletustakuujärjestelmä eurooppalaisella tasolla. Se, mitä me olemme tällä hetkellä tekemässä, niin me pyrimme valjastamaan ponnisteluja siihen, että saamme poistettua rakenteelliset epätasapainot jäsenvaltioiden välillä. Tämä koskee rahoitusmarkkinoita ja taloutta. Merkittävin epätasapaino e, pankkisektorilla on mielestäni korot. Tämä epätasapaino korkojen suhteen luo syviä epätasapainoja jäsenvaltioiden kun PK-yritys Kreikassa lainaa pankeilta rahaa 6-7 67 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin mitä saksalainen yritys lainaa rahaa, niin tämä luo rakenteellisen epätasapainon, joka on merkittävä. Tämä johtuu siitä, että pankkiunionia ei ole olemassa. Tämä merkittävä epätasapaino, josta Kreikassa kärsitään myös muissa maissa, niin tähän liittyy se, että varoja ei voida tallettaa muihin valtioihin, ei sen takia, että korko olisi parempi, se voi olla heikompi, vaan turvallisuuden tunne olisi parempi. Siksi meidän on saatava kolmas pilari pankkiunionille se, että voidaan antaa talletukselle vakuudet. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan poistaa näitä epätasapainoja, joista minä olen puhunut. Eräs tärkeä kysymys, joka nousee esille ennen vaaleja, meidän kaikkien on tehtävä ehdotuksemme Euroopan integraation tulevaisuudelle. Me kaikki puhumme kansalaisille, me puhumme nuorille kansalaisille, jotka ovat työttömiä. Miksi se, mitä pankkiunionin sisällä tapahtuu, on tärkeää myös nuorille, myös työttömille? On tärkeää, että on järjestelmä, jolla voidaan ratkaista kriisi ja jotta voidaan korvata talletukset. Nämä ovat tärkeitä ehtoja sille, että me voimme vahvistaa Euroopan unionin toimintaa, Euroopan yritysten toimintaa. Tämä tapahtuu reilulla tavalla, eheällä tavalla ja lisäksi korot ovat kilpailukykyisellä tasolla. Näillä avuilla me pystymme tekemään sen pystymme tekemään voitavamme sen eteen, mitä me haluamme, ja mehän haluamme kasvua ja työllisyyttä. Näiden kenen avulla me voimme puuttua vitsaukseen, eli nuorten työttömyyteen. Ja lisäksi pankit eivät pelaa taloudellista peliä, vaan me voimme vaikuttaa taloussektoriin. Ja tämän todennäköisesti tulee vaikuttamaan ennen kaikkea siihen, mikä merkitsee eli reaalitalouteen. Kaikki eurooppalaiset ovat huolissaan reaalitaloudesta, varsinkin sellaista, jotka ovat heikossa asemassa, työttömyydessä tai vaikkapa köyhyydessä. On tärkeää puhua kaikesta, mitä tulee tehdä. Minä olen yhtä mieltä komission jäsenen Barnierin kanssa, jota kiitän hänen työstään ja jota onnittelen hänen valtavasta työpanoksesta. Minä olen sitä mieltä, että meidän on jatkettava vielä eteenpäin. On erittäin tärkeää että turvataan talletukset ja lisäksi on saatava pankkisektorin enemmän läpinäkyvyyttä. Meidän on selkeästi korostettava meidän tavoitteet pankkiunionissa. Kaupalliset portfolit on pidettävä laadukkaina ja lisäksi investointien on oltava mahdollisia. Me haluamme, että nämä vaatimukset parantavat pankkien toimintaa. Nämä uudet valvontamekanismit auttavat kasvua, tukevat tervettä kilpailukykyä mm, taistelussa työttömyyttä vastaan. Tässä tausta-ajatuksena on se, että taloussektori ei ollut osa reaalitaloutta, sillä hinnan pankkisektori nautti liian suuria voittoja, jotka eivät olleet missään kosketuksessa reaalitalouteen. Ja tästä syystä johtuen meidän on kuljettava kohti tulevaisuutta. He ajattelevat, että voivat kulkea kohti tulevaisuutta nauttien suurista voitoista. Se ei ole kuitenkaan todellisuutta. Pankki portfoliot, joka 130 järjestelmän pankissa, on johtanut siihen, että arvioidaan myös epäsuorasti pankin obligaatiota. Tässä siis käsitellään julkisen talouden velan kysymystä. Julkisen talouden velan laskeminen ei ole mahdollista ainoastaan jäsenvaltioiden EKPn tai eurooppalaisen vakausrahaston avulla. Me tarvitsemme pankkisektoria, mutta me tarvitsemme eurooppalaista pankkisektoria, joka josta voidaan olla varma, että osallistumalla euroobligaatiomarkkinoille, niin tämä voi ylläpitää ja suojella myös jäsenvaltioiden vakautta. Näin ollen me voimme poistua tästä pahan kierteestä. Me voimme aloittaa merkittävän nousun eurooppalaisen integraation suhteen. On tärkeää myös puhua eurooppalaisille kansalaisille, on tärkeää puhua heille sellaisista asioista, jotka kiinnostavat heitä. Meidän on sanottava, että se mitä me teemme ei ole abstraktia. Mm, ei puhuta, on tärkeää, että me puhumme eurooppalaisista yhteiskunnista, todellisesta Euroopan unionista ja todellisesta Euroopan kansalaisista. Kiitos. Grazie, ministro. La parola. Kiitoksia ministeri. Seuraavaksi esittelijä Högmark kaksi minuuttia. Tack till kommissionär Barnier med medarbetare. Tack till... Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen Lange, kiitos, kiitos neuvoston puheenjohtajalle. Ja haluaisin kiittää myös edeltävää liiton puheenjohtajavaltiota, joka mahdollisti poliittisen sopimuksen parlamentin ja neuvoston välillä. Nyt me olemme hyvin tiiviin lainsäädännön tien lopussa. Me olemme luoneet tässä perustan Euroopan pankkisektorin ja pankkilainsäädännön tulevaisuudelle. Olemme yrittäneet saada aikaiseksi oikean tasapainon. Tasapainon julkisen rahoituksen ja kokonaistalouden välillä nyt astumme aivan uuteen aikakauteen. Meidän täytyy varmistaa se, että vakaus voi myös antaa oman panoksensa työllisyydelle ja investoinneille, joita tarvitsemme. Me luomme perusta tässä sellaiselle pankkisektorille, joka on vakaampi tämän bail-in-menettelyn kautta, josta puhuimme aikaisemmin. Meidän täytyy varmistaa se, että kun seuraava kriisi tulee, niin järjestelmä on vakaampi. Yhtä lailla meidän täytyy myös varmistaa se, että meillä on yhteinen yhteistä lainsäädäntö, josta otetaan vastuu myös kansallisella tasolla. Meidän täytyy varmistaa se, että olemme uskottavampia ja täytyy varmistaa myös se, että työllisyyttä ja tarvittavia investointeja saadaan aikaiseksi. Kukaan ei varmaan voi usko sitä, että veronmaksajat tai valtiot voivat ratkaista tätä ongelmaa. Jos investoidaan pankkeihin, niin täytyy kantaa samat riskit kuin muussakin liike-elämässä. Ja julkisen sektorin täytyy myös taata järjestelmän vakautta. Nyt me olemme sellaisessa vaiheessa, josta voimme jatkaa eteenpäin. Ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tämän aamun keskustelussa käyttäneet puheenvuoron. Näille toimille on nyt laaja tuki takana. Meidän täytyy nyt varmistaa, että nämä pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että saadaan aikaiseksi sitä kasvua, työllisyyttä ja investointeja, joita Eurooppa niin kovasti tarvitsee. Me loimme perusta tällä ja olen ylpeä siitä, että olin osana, mukana tässä työssä. Kiitoksia, Mark. Ja seuraavaksi Simon, kaksi minuuttia. President. Puhemies, komission jäsen, ministeri Venizelos. Arvoisat esittelijät, varjoesittelijät, hyvät kollegat. Minulle oli erittäin hienoa, että nyt viiden vuoden keskustelun jälkeen keskustellaan pankkiunionin loppuun saattamisesta. Jo keskustelun alussa tehtiin selväksi se, mikä sosiaalidemokraattisen ryhmän kanta. En nyt toista sitä, mutta haluan kuitenkin lähettää selkeän viestin parlamentin ulkopuolelle, koska Eurooppa on nyt luonut jotain erityistä, joka sitten saadaan päätökseen äänestyksellä. Monet ovat puhuneet meitä vastaan. Monet eivät uskoneet tehokkuuteemme ja kykyymme saada asioita aikaan. Monet eivät uskoneet siihen, että pystymme parempaan. Tänään, kun pankkiunioni saatetaan päätökseen, kuten aikaisemminkin sanoin, tällä tavalla veromaksajat saadaan pois eturintamasta ja siirretään takariviin. Ja tällä tavalla tulevaisuudessakin tulee olemaan pankkikriisejä, mutta olemme tehneet kaikkemme sen varmistamiseksi, että niitä tulee harvemmin ja että ne hallinnoidaan paremmin kuin aikaisemmin. Olemme tehneet läksymme. Vielä on kyllä paljon tekemistä tulevina vuosina. Tuleville sukupolville riittää vielä tekemistä. Ja komissio ja neuvosto joutuvat jatkamaan vielä työtä. Mutta tänään tämä on tärkeä merkki Euroopan kansalaisille. Euroopan jälleen kerran osoittanut, että syvimmässä kriisissä Eurooppa pystyy selviämään sitä vahvistuneena – koska juuri kriisit ovat johtaneet tähän Eurooppaan. Myös talous- ja rahoituskriisi on vienyt Eurooppaa eteenpäin. Nyt tämä hanke saadaan päätökseen. Se ei koske pelkästään euroaluetta, vaan koko Euroopan unionia, ja se tuo meille enemmän vakautta kaikille kansalaisille. Ja me jatkamme tätä työtä. Kiitos. Kiitoksia, Simon. Tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan tänään puolelta päivin. Seuraavaksi esityslistalla on yhteiskeskustelu tuoteturvallisuus ja kuluttajan suoja. Meillä on kolme mietintöä. Schaldemoten mietintö, Pietikäisen mietintö ja Weidenholzerin mietintö.